Diamo inizio alla... Aloitamme valiokunnan kokouksen. Pyydän kaikkia asettumaan. Innanzitutto voglio salutare... Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia läsnäolosta ja täällä on myöskin vierailijaryhmä. Mark Tarabella on kutsunut Äh, eläinlääkäreitä, maanviljelijöitä tänne vieraksemme. Kiitokset äh, siitä, että tulitte vierailulle Euroopan parlamenttiin. Possiamo iniziare. Ja niinpä voimme aloittaa iltapäivän kokouksen. Lähdetään heti käsittelemään äh, yhteistä maatalouspolitiikkaa, sen uudistuksia aina vuoteen 2020 asti. Tämä on tärkein kysymys, arvon kollegat. 18.11. maatalouskomissaarin esityksen jälkeen olemme todella nyt työstämässä maatalousuudistusta ja sen jälkeen kaikkien arkipäivään kuuluu tulevaisuuden kunnianhimoisen maatalouspolitiikan määrittäminen – sen on vastattava globaaleihin haasteisiin ja myöskin <clears throat> uudistettava julkishyödykkeiden tuottamista maatalouden piirissä ja myöskin pidettävä yllä kestävää kehitystä tällä saralla. Niin kuin tämän vuoden aikana olen usein todennut, Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen on vaikuttanut maatalouspolitiikkaan paljon. Meidän toimielinten välinen yhteistyö antaa mahdollisuudet osallistua päätöksentekoprosessiin entistä ponnekkaammin, ja pyrimme pääsemään kriittisistä lähestymistä vasta eroon. Komission tiedonannosta on tehty kyselylomake ja se on jaettu englanninkielisenä tällä hetkellä ja viikon kuluttua se saadaan kaikilla kielillä käyttöön. Lyhyesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että tiivistelmää kyseisestä asiakirjasta on jo olemassa. Haluamme myöskin tervehtiä pääosastojohtaja herra Hani Otista. Hän on täällä paikalla. Hän on jo ennenkin antanut meille vastauksia esitettyihin kysymyksiin, mutta ennen kuin lähdemme enempää tätä asiaa käsittelemään, antaisin kuitenkin alustuspuheenvuoron herra Albert Dessille. Haluaisin tervehtiä kaikkia, myöskin italialaisia maatalousjärjestön edustajia, jotka ovat täällä läsnä. Mutta nyt pidemmittä puhetta, Albert Desse, puheenvuoro on sinulla. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat keskustelun osanottajat eh, ja, ja oh, haluaisin eh, lyhyesti äh, äh, tässä käsitellä tätä asiaa, jonka, joka meille on esitetty ja Kiitän myöskin työryhmää, joka on jo esittänyt kysymyksiä ja tuon esityksen jälkeen Sioloksen esityksen jälkeen sanoin, että tämä mietintö on hyvä keskustelupohja, vaikka tässä onkin vielä useita kysymyksiä auki. Ja tämän työryhmän työtä kun katson, niin tässä on pelkästään neljä, 74 kysymystä, jotka me lähikuukausina joudumme vastaamaan ja komissio joutuu vastaamaan niihin. Komission ehdotus on monilta osin avoin ja näen tässä äh, hyvät mahdollisuudet parlamentille, että me meidän mietinnössämme puutumme enemmän yksityiskohtiin ja nämä äh, kiistanalaiset kysymykset käsitellään Ota nenän. Ja Toivotan tervetulleeksi sen seikan, että komissaari pitäytyy tässä kahden pilarin järjestelmässä, vaikkakin ratkaisemattomia kysymyksiä vielä jää keskusteltavaksi. Mutta ensimmäinen pilari on edelleen sellainen, että sitä rahoitetaan sataprosenttisesti EUn budjetista. Tämä on vielä kiistanalainen kysymys. Ja sitten toista pilaria pitäisi yhteisrahoittaa. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että suorat maksut 2013 vuoden jälkeen pitäisi jakaa tasa-arvoisemmin jäsenvaltioiden välillä ja järjestelmässä olevat erot jäsenvaltioiden välillä eivät voi olla sellaisella tasolla kuin ne tänä päivänä ovat. Mutta kehottaisin teitä miettimään seuraavaa asiaa, jota olemme keskustelleet jo valiokunnassa moneen otteeseen. Eli ne luvut, joista tänään keskusteltiin vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä, muuttuvat 2020 vuoteen mennessä. Vanhemmissa jäsenvaltioissa lähtökohta oli 2008, tarkastin sen, ja keskiarvomaksut olivat 288 euroa hehtaarilta, ja 2008 uusissa jäsenvaltioissa sama summa oli vain 98 euroa hehtaarilta. Mutta 2013 mennessä tämä muuttuu jäsenvaltioissa. Summa pysyy edelleen 288 eurossa ja uusissa jäsenvaltioissa se nostetaan 192, joten uusien, jäsenval- uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välinen ero on vähemmän kuin 100 euroa hehtaarilta. Joten seuraukset eivät ole ihan niin dramaattiset kuin joskus sanotaan, ottaen huomioon, että vanhat jäsenvaltioilla on 2,5 kertainen pinta-ala uusiin valtioihin verrattuna siis maanviljelysala. Kyseessä on 25 euroa hehtaarilta, joilla voitaisiin varmistaa, että uudet jäsenvaltiot voitaisiin tuoda samalle tasolle vanhojen kanssa. Joten tämä on se ongelma, joka varmasti pystytään hallinnoimaan uudessa raportissa ja tämä on välttämätöntä saada aikaiseksi 2013. Eli muutos ei saa olla mikään yhtäkkinen, vaan tarvitaan tietenkin siirtymäkausia. Suurimmat huolenaiheeni koskevat komission ehdotuksessa seuraavia asioita. Eli tämä ekokomponentti, siitä on monenlaisia mielipiteitä täällä valiokunnassakin, mutta monet keskustelut, joista, joita olen jo käynyt tänä päivänä, niin maatalousministerit ja eri järjestöt ovat ottaneet minua, minu, minun yhteyttä ja heidän kanssaan olen keskustellut. Ja yksi poikkeuskin siellä on ollut. Nimittäin en ole tavannut ketään, joka sanoisi minulle, että komission ehdotus on käytännössä sellainen, että se voidaan panna täytäntöön, niin se toimiikin käytännössä. Kukaan ei ole minulle näin sanonut. Ihmiset ovat sanoneet, että jos se toteutetaan ehdotussa muodossa, se lisää vain byrokratiaa. Me haluamme kertoa yleisölle, miksi kompensaatiomaksuja maksetaan maatalousalalla tai korvauksia. Ja kysymys siitä, minkälaiset ekologiset toimet pitäisi kuulla sinne ensimmäiseen pilariin, niin niiden perusteella, joiden kanssa olen puhunut asiasta, ja tämä on omakin mielipiteeni, niin se riippuu siitä, minkälaisia rahoitussummia meillä on käytettävissä. Otanpa esimerkin. Jos meillä on sellainen budjetti, että meillä on ykköspilarissa vain 150 euroa jäljellä, niin viljelijät eivät pysty suorittamaan paljonkaan tällaisia vihertämis- toimia, mutta jos siellä ykköspilarissa onkin rahaa enemmän käytettävissä, niin silloinhan tilanne on eri. Tämä täytyy ottaa huomioon. Ja päätös tästä voidaan tehdä vain lainsäädäntömietinnössä. Kun tiedämme, kuinka paljon rahaa maatalouspolitiikalle tulevaisuudessa on käytettävissä, niin sitten voidaan tällaiset päätökset tehdä. Mitä tulee rahoitukseen, niin tästähän me keskustelemme usein myös ja me voimmekin kertoa lehdistölle, että maatalousmenot ovat prosentteina ilmastuna 40 40 paikkeilla ja 2013 vuoden, vuoteen mennessä se on alle 40 prosenttia kokonaisbudjetista. Mutta tämä on sellainen politiikan ala, jossa leikkauksia on tehtävä ja yksi niistä harvoista ja tämä tarkoittaisi, ja 70-luvulla meillä oli 87 prosentin osuus kokonais-EU-budjetista, joten leikkauksia on jo siihen nähden tapahtunut. Tiedän, että oma lausuntoni ja oma mielipiteeni ei riitä. Meidän täytyy saada aikaan kompromissi, mutta meidän täytyy saada aikaan niin selkeä ero kuin mahdollista ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, eli julkishyödylliset toimenpiteet ja sitten taas muut täytyy saada sinne toisen pilarin alaisuuteen. Ja mietinnössä esitetään kysymyksiä myös siitä, että kuinka saisimme aikaan tarkempia ja asianmukaisempia määritelmiä tässä puhutaan kattojen asettamisesta ja kynnysten asettamisesta. Ja meidän täytyy miettiä hyvin tarkasti, minkälaisen muodon nämä tällaiset kynnykset omaksuvat. Viljelijät saattavat olla sitä mieltä, että määritelmä on hyvinkin erilainen kuin mitä täällä ajatellaan voi olla vaikeata löytää välttämättömät oikeudenmukaiset lailliset kynnykset. Ja sitten jos asia halutaan viedä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen myöhemmin, niin se aiheuttaa tulevaisuuden YMPille vaikeuksia. Ja komissio on sillä kannalla, että pidemmällä aikavälillä ää, jäsenvaltioiden pitäisi käyttää alueellista mallia silloin, kun maksetaan suoria maksuja ja ö, tilatukia, mutta se ei pitäisi olla viitteisi, viite arvoihin perustuva. Voimme keskustella siitä, että minkälaisia sääntöjä pitäisi soveltaa pienviljelijöihin, mutta kyseinen viljaryhmä täytyy myöskin määritellä selkeästi. Meillä on esimerkiksi 13,5 miljoonaa viljelijää tämänhetkisten tilastojen perusteella. Ja jos meillä on tuhannen euron tuki maksettavana, niin 13,5 miljardia euroa siihen menee. Joten meidän täytyy varmistaa, että määritämme oikeat kynnykset, kynnysarvot. Jos haluamme käyttää enemmän pienviljelijöihin rahoitusta, niin meidän täytyy asettaa rajat oikeaan kohtaan. Meidän täytyy saada oikeanlainen järjestelmä paikalleen, jotta se olisi rehti ja reilu. Markkinapohjaiset ratkaisut ovat tärkeät, kun tällaisista asioista keskustellaan. Interventioita on määrä käyttää jatkossakin ja uskon, että valiokunnassa suuri enemmistö tukee sitä keskusteluja. Olen käynyt jo tähän mennessä ja ne, niissä on rohkaistu minua tämän jatkamiseen jos nämä mekanismit poistettaisiin ja sen jälkikäteen sitten huomattaisiin, että suurten markkinahäiriöiden vuoksi nämä mekanismit olisivat taas tarpeen, niin silloin kestäisi aivan liian kauan ennen kuin voitaisiin Euroopan tasolla tällainen päätös tehdä. Olen iloinen komission tiedonannossa siitä, että tasoitusmaksut alueille, epäsuotuisille alueille säilytetään ja toisessa pilarissa on vapaaehtoisia toimenpiteitä, velvoittavat toimenpiteet sisältävät pienemmän yhteisrahoituksen ja ne voivat olla jopa kymmenen prosenttia tämänhetkisissä keskusteluissa prioriteettitoimenpiteissä on, voidaan lähteä suuremmasta yhteisrahoituksesta. Tämän yhteisrahoituksen ei tulisi pakottaa julkisia varojen käyttöä, mutta osa niistä kuitenkin olisi julkista rahaa. Maaseudun kehittämisen kysymyksissä on vielä monia kysymyksiä auki ja rakennepolitiikasta on lähikuukausina edelleen keskusteltava, tieteilijöiden kanssa on keskusteltava ja maataloustutkimus on tässä mainittava, jotta Eurooppa säilyttää mahdollisuudet jatkaa maataloustuotantoa kilpailukykyisesti ja olenkin luottavainen sen suhteen, että puoluerajojen yli löydetään äh, reilu kompromissi, kompromissi ja komissio lähtee samalle linjalle. Me haluamme eh, tehdä yhteistyötä äh, maatalousasian komission kanssa. Ja tässä nyt ensimmäiset huomioni ja haluan vielä sen todeta, että perheeni on surutapaus ja joudun noin tunnin päästä lähtemään kokouksesta. Pyydän ymmärtämystä tälle, että joudun matkustamaan kotiin. Kiitos tästä ensimmäisestä puheenvuorosta. Kiitos. Bene, grazie Albert. Kiitos Albert. Meillä on nyt todella paljon pelissä tässä ja käynnistämmekin keskustelun saman tien. Stefan Folhe, ensimmäinen puhuja. President. Kiitos puheenjohtaja Albert äh, teki <clears throat> todella tyhjentävä yleisen esityksen, joka pohjalta on nyt syytä käydä yhteiskeskustelua. Tämä on äärimmäisen tärkeä sosiaalidemokraattiselle ryhmälle myöskin tämä äh, koko asia. Noin neljä, viisi kohtaa haluaisin tässä ottaa esiin. Ensimmäinen liittyy kahden pilarin väriseen järjestykseen. Haluaisin tämän asian suhteen selkeyttä. Varsinkin ykköspilarin osalta tuet ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ne ovat yhden vuoden kestoisia tukia, kun taas kakkospilari näyttäisi olevan kerätty monivuotiset tuet ja miten nämä sitten sovitetaan yhteen on keskustelun kohdi. Sitten nyt äsken mainitut korvausjärjestelyt ensimmäisestä pilarista osoitetaan seuduille, e, joissa on ongelmia tai ovat muutoin vaikeita. Ja sitten seuraava kohta – sosiaaliset ja työllisyyskysymykset. Toisin sanoen pientilat, pienviljelijöistä annettiin muutamia lukuja ja nyt on syytä tarkastella että lähempää sitä, mitä tällä sektorilla ollaan tekemässä. Ja haluaisin myöskin saada mahdollisesti tietoa siitä, jos yksittäiset pienviljelijät haluavat yksinkertaistaa – toimintaansa, niin heille pitäisi mahdollisesti antaa jonkunlainen kertakorvaus. Komissaari näytti olevan tämän suhteen hämmästynyt. Minun mielestäni meidän pitäisi viedä tätä ajatusta eteenpäin. Ja halusin vielä tähän sosiaali- ja työllisyyskysymykseen liittyen todeta myöskin muutaman sanan maatalouspolitiikan tulopuolesta. Minun mielestäni komission ja myöskin meidän on puhuttava tästä asiasta. On selvää, että tuotannosta on saatava myöskin maksu, mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin tukea, joka ylittää julkiset tuet. On puhuttava myöskin työllistävistä vaikutuksista ei riitä, että ainoastaan omistaville viljelijöille annetaan tukea, myöskin muita on tuettava. Niitä siis, jotka työskentelevät maaviljelyksen ja maaviljelyn parissa. Sitten luomuviljely ja vihertämistoimet, se on selkeä tavoite. Olemme samalla linjalla koko valiokunta – Tietysti maanviljelyksen viljelyksen on oltava sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti kestävää ja, ja suorituskykyistä. Voi olla, että tasot ovat tällä hetkellä hieman laskemassa, mutta siitä huolimatta tasosta on pidettävä kiinni. Ja siksi meidän onkin pohdittava sitä suhdelukua, jota Euroopan komissio on ehdottanut, ja tämä on suhteutettava myöskin asetettuun haastetasoon. Euroopan komission ehdottamat eh, ehdotukset ovat aika perinteisiä. Miten tämä suhteutetaan nyt täydentäviin ympäristöehtoihin? Meillähän on olemassa tiettyjä maataloustoimintamalleja, jotka e, mahdollistavat suoritustason noston, mutta niin kuin sanottu, tämä edellyttää vielä täsmennettyä työskentelyä sekä meiltä että muilta, koska muuten asia jää varsin epäselväksi. Erilaiset sopimukset ja sitoumukset myöskin, mihin viitattiin, senkin osalta meidän on vielä täsmennettävä omaa kantaamme. Ja, ja se edellyttää myöskin lisää tutkimuksia. Viimeinen kohta tulikin esiin se nimittäin liittyy markkinoiden sääntelyyn. Albert puhuikin siitä. Se ajatus, että pyrkisimme hallitsemaan ja hallinnoimaan äh, kahta ilmiötä yhtä aikaa on erikoinen. Nimittäin ensinnäkin meillä on äh, kriisitilanne, joka pitää pitää käsissä. Se edellyttää tiettyjä äh, vakuustoimia. Kun kriisi kärjistyy, oli sitten kysymyksessä luonnonkatastrofi, eläintauti tai muu, silloin tarvitaan julkista pelin puuttumista. Eli suurten maatalouskriisien hallinnointi, se on osa tästä paketista. Tällä on suurta merkitystä. Ja toinen kysymys, mikä liittyy sääntelyyn, on taas hintojen vaihtelevaisuus. Miten voidaan toimia, jotta voitaisiin välttyä siltä, että hinnat, siir- hinnat muuttuvat yhtäkkiä vaikkapa puolella, laskevat vaikkapa 120 yksiköstä 160 yhtäkkiä. Millä tavoin tällaisessa tilanteessa toimita? Me emme voi hyväksyä sitä, että hintavaihtelu vaikuttaa näin paljon. Tämän suhteen mielestäni edellytetään nolla toleranssia esimerkiksi maitokysymyksessä jouduttiin ongelmiin. Meillä ei ollut mitään toimintamallia eikä keinoja puuttua peliin, kun hinta laski. Joten meidän on mietittävä entistä enemmän sitä, millä tavoin voidaan ennakoida hintojen vaihtelevuutta ja, ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Nämä ovat minun mielestäni neljä keskeistä kysymystä, jotka äh, on otettava käsittelyyn. Me emme hyväksy sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka mitenkään uudelleen kansallistetaan, se on selvä. Me emme myöskään halua hyväksyä sitä, että yhteisrahoitusta ryhdytään äh, rajoittamaan. Tämähän on Euroopan parlamentin keppihevonen ja sen jälkeen äh, rahoitusnäkymistä – emme myöskään hyväksy sitä, että budjettia leikataan. Meidän on saatava uusi kokonaisbudjettiehdotus sillä tavoin, ettei maaseutukysymyksiä, aluekysymyksiä ja maataloutta erottaa toisistaan. Nämä ovat ne keskeiset viisi kohtaa, jotka tässä keskustelussa haluaisin tuoda esiin samalla tavoin kuin George Lyonin mietinnön yhteydessä toivoisin, että voisimme nyt johdonmukaisesti ja tiukasti tehdä valintoja, jotta Euroopan komission lainsäädäntöpaketti saisi lisää lihaa luitte ympärillä. Kiitos Stefan. Mark Tarabella seuraavaksi. Merci président, mais je crois que l'essentiel est puheenjohtaja. Kiitokset. Olen samalla linjalla äh, kuin Stefan Le äh, Foll ja myöskin Albert Dessille. Totesin, että kyse on äärimmäisen hyvästä asiakirjasta. Tämä on tärkeä aihe. Voi olla, että äh, tässä kuitenkin lähdetään liian yksi silmäisesti tuijottamaan ainoastaan yhtä asiaa, mutta niin kuin sanottu, jos nyt haluaa yhden asian ottaa esiin, niin äh, nimenomaan hintojen vaihtelu on mielestäni keskeinen kysymys, jolla on vaikutusta ainakin äh, nuorien viljelijöiden, nuorten viljelijöiden tilanteeseen, jotka joutuvat tekemään investointeja. Ja jos kerran pitää mielessä sen, että äh, ainoastaan 7 prosenttia maanviljelystä on alle 35-vuotiaita ja, ja ajatella, että heidän on tehtävä pitkän tähtäimen investointeja, 20 vuotta sitovia investointejakin, niin heitä on tuettava. Tämä on mielestäni heikko kohta Euroopan komission ehdotuksessa. Eli mitään markkinoita säätelevää keinoa ei ole löydettävissä Euroopan komission ehdotuksesta, ja kun samanaikaisesti elämme tilanteessa, jossa kustannukset ja hinnat vaihtelevat runsaasti laidasta laitaan tarvittaisiin jonkunlaista mekanismia. Jollei tämänhetkinen tilanne julkinen tuki riitä, niin on keksittävä uusia keinoja, joten haluaisin, että Euroopan parlamentti saisi tiukan enemmistön tällaisen ajatuksen taakse, jotta voisimme myöskin olla valmiina neuvoston äh, kanssa käytävissä keskusteluissa. Joka tapauksessa äh, ei kannata äh, lähteä lyhytnäköisen politiikkaan, esimerkiksi viljan viljelyn osalta virheitä ei riittävästi tehty, ja siksi mielestäni meidän on syytä keskittyä nimenomaan tähän seikkaan, jos haluamme jotain konkreettista saada aikaiseksi. Mielestäni Euroopan komission ehdotus on vielä aika väliä, epämääräinenkin, joskin 80 prosenttia tiivistelmästä sinänsä on myönteistä. Valittelen kuitenkin sitä, että usein nämä, hinto, nämä hintojen vaihtelukysymykset ainakin viljanviljelyn sektorilla voivat olla suorastaan fataaleja viljelijöille. Grazie Mark. Kiitos Mark. Sitten eteenpäin James Nicholson. Äh, Kiitoksia paljon. Ja ihan aluksi haluaisin sanoa, että tämä on tietenkin hyvin varhainen vaihe prosessia ja epä, epäilemättä se, mitä tänä aamuna sanoimme, eli että yritetään päästä valmiiksi, saada valmiiksi maaliskuun, anteeksi, toukokuun puoliväliin mennessä, niin siinä on vielä paljon tehtävää. Ensinnäkin haluaisin toivottaa onnea Albertille tässä vaikeassa tehtävässä, mikä hänellä on edessään. Hän puhui 74 kysymyksestä, johon tarvitaan vastaus ja ihan varmasti niitä vielä laajennetaankin vielä. En epäile sitä ollenkaan. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että me tässä valiokunnassa olemme siinä tilanteessa, että meidän täytyy osoittaa vastuullisuutta sen lisäksi, että otamme vastuun yhteispäätöksen tekijöinä, koska me emme voi enää syyttää komissiota vain siitä, mitä tapahtuu, koska meillähän täytyy olla oma sanamme sanottavana myös ja antaa oma panoksemme, vahva panoksemme siihen, mitä tulevassa, tulevaisuudessa tapahtuu. Sanoisin myös, että olen iloinen siitä, että komissio on pitäytynyt kahdessa pilarissa. Tämä nyt kuitenkin oli tavallaan itsestään selvää, mutta kuitenkin uskon, että meillä on oltava sellainen yhteinen maatalouspolitiikka, joka toimii. Ja ei pelkästään toimi täällä Brysselin byrokratiassa, vaan ihan siellä täytäntöönpanon tasolla jäsenvaltioissa ja viljelijöiden tasolla, jotka joutuvat tekemään työtänsä tuon politiikan puitteissa. Tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka antaa viljelijöille mahdollisuuden joustavasti turvaamaan korkealaatuisen tuotannon ja elintarviketuotannon, jota me tarvitsemme ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla muuallakin. Mutta on otettava vastaan ja ilmoitettava suurelle yleisölle selkeästi se viesti, että ne edut, mitä saavutetaan YMPllä, joka on vahvaa, niin on jotakin sellaista, mistä monet ihmiset puut, puhuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja muista tällaista asioista, mutta minä uskon, että maatalous on osa ratkaisua juuri ilmastonmuutokseen, eikä suinkaan osa sitä ongelmaa. Ja tässä meidän täytyy todella saada viestimme kuuluville, koska täytyy sanoa, että aina välillä emme ole siinä onnistuneet. On ollut tilanteita, joissa kaupunkilaiset esimerkiksi näkevät maanviljelyksen juuri haitallisena tekijänä. Ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin halpa ruoka. Hyvä ruoka maksaa rahaa, ihan sama kuinka se tuotetaan, hyvä puheenjohtaja. Mutta ennen kaikkea ja tämä on vanha lempiaiheeni, niin täytyy sanoa, että meidän on saatava vähennettyä byrokratiaa. saatava byrokratia matalammalle tasolle. Olen samaa mieltä Albertin kanssa siitä, mutta me emme onnistu tässä, vaan itse asiassa luomme lisää byrokratiaa, vielä vaikeampaa täytäntöönpanoa ruohonjuuritasolla. Ja haluaisin käyttää Merritt McGinnisin sanoja tässä nyt, kun hän sanoi oikein, oikein ja hyvin, että mm, saamme ei pelkästään punaista nauhaa, niin kuin englanniksi sanotaan byrokratiasta, vaan myöskin vihreää nauhaa, eli green tapea, nyt kun viher, yritetään vihertää asioita erilaisilla ekotoimilla. Ja näkisin, että aikamoista keskustelua tullaan käymään siitä, kuinka määritellään aktiivinen viljelijä, koska se on hyvin erilainen käsite eri jäsenvaltioissa. Ja mietinpä, että voimmeko oikeastaan luoda sellaista politiikkaa, jossa voidaan määrittää, mikä tällainen aktiivinen viljelijä on. No sitten markkinoiden häilyvyys ja hintojen häilyvyys. EU ei voi koskaan poistaa kokonaan häilyvyyttä ja markkinatilanteiden vaihtuvuutta, mutta meidän täytyy toimia nopeasti silloin, kun volatiliteettia esiintyy, ja se on se meidän haasteemme. Jos katsotaan vaikkapa mitä tapahtui maitosektorilla silloin, kun interventioilla puututtiin asiaan, niin itse asiassa komissio saikin aikamoisen äh, interventio, äh, interventiopisteet kotiin siinä vaiheessa, kun se puuttui maitotilanteeseen. Ja uskon, että tulevaisuudessa nämä äh, epäsuotuisat alueet ovat sellaisia, jotka ovat keskeisessä asemassa. Niillä asuu paljon ihmisiä ja se täytyy pitää meidän mielessä. No sitten äh, täydentävien sääntöjen noudattamisvelvollisuus ja tarkastukset viljelmillä – olen puhunut siitä, kuinka täytäntöönpano tapahtuu ja omalla alueellani on usein niin, että monet ongelmista tulevat esiin jäsenvaltiotasolla, kun samasta asiakirjasta otetaan esille tietty sana ja tulkitaan sitä eri tavalla eri paikallistasolla ja äh, valtion tasolla ja usein sieltä sitten syytetään, syyttävällä sormella osoitetaan Brysseliin, joten meidän täytyy katsoa paljon huolellisemmin ja seurata huolellisemmin kaiken sen täytäntöönpanoa, mitä me täällä säädämme. Ja sitten vielä lopuksi tässä kohtaa sanoisin, että uskon, että YMP on jotakin sellaista, joka pitäisi olla aivan en, ensisijaisesti, ja sen pitäisi olla aivan ensisijaisesti maatalouspolitiikkaa, se ei voi olla ympäristöpolitiikkaa eikä sosiaalipolitiikkaa. Voi olla, että on kehityskulkuja niillä aloilla, mutta kyseisessä politiikassa kuitenkin maatalouspolitiikka on se kaiken ydin, se tuottaa sitä ruokaa, mitä me kaikki tarvitsemme. Kiitoksia. Molto bene, grazie James. Kiitos James Nicholson. Ja sitten äh, varapuheenjohtaja Nicolescu, ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și lui Alberdes pentru baza de discuție pe care ne-au... Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, näistä kommenteista ja, ja selvityksistä. Itse haluaisin tuoda esiin kolme kysymystä, nimittäin maanviljelijöiden tilanne. Äsken herra Nikolson viittasikin tähän. Nimenomaan elintarvikkeiden tuottaminen on asetettava kaiken edelle. Romaniassa on 3,9 hehtaaria 3,9 miljoonaa hehtaaria käyttämätöntä alaa. Tämä on valtava epäkohta. Se on vuositasolla kestämätön tilanne. Joten meidän on otettava huomioon nimenomaan aktiivisen viljelijän ja aktiivisen viljelyn kysymys ja siihen liittyvät seikat. Sitten suorat tuet maatiloille. Tämä on asia, joka minun mielestäni on myöskin otettava tarkastelun kohteeksi. Minkälainen juridinen määrittely annetaan maatiloille? Mikä on suuri ja mikä on pienempi tila? Tämänhetkinen tilanne ei ole kestävä ja siksi tarvitsemmekin toimenpiteitä, jotta kilpailukykyä voitaisiin kasvattaa molemmilla puolilla. Ja tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että rahoitusta tarvitaan. Viime viikolla meillä oli mahdollisuus käsitellä asiaa Strasbourgin täysistuntovälillä, mutta siinä yhteydessäkin kävi ilmi, että jos emme vähennä byrokratiaa ja muutoinkin yksinkertaista koko yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Emme pääse puusta pitkään. Myöskin nuoret maanviljelijät on tärkeä aihe. Eilen puheenjohtaja erässä keskustelussa mainitsi, että nuorille maanviljelijöille voitaisiin antaa ylimääräisiä korvauksia ja maksuja ensimmäisen pilarin puitteissa ja toivon, että tähän päästään. Bene, grazie. Kiitos, varapuheenjohtaja. Seuraavaksi edustaja Reimers. Ja, dankeschön. Also ich... Kiitos. Haluan viitata siihen, mitä olen aina todennut, että kun me ensimmäiseen pilariin Eh, panemme liikaa näkökohtia, niin byrokratia vain kasvaa. Byrokratia on maanviljelijöille kallis asia ja kustannukset ovat eh, haitta maailmanmarkkinoilla. Jos luodaan lisää byrokratiaa, viljelijällä on enemmän kustannuksia ja se vähentää hänen kilpailukykyään maailmanmarkkinoilla. Meidän täytyy myöskin pitää huoli eh, tilojen eh, tuottavuudesta ja taloudellisuudesta, ei pelkästään ekologisesta ja eläinsuojelusta, vaan myös se, että he tienaavat rahaa sillä, mitä tuottavat ja hankivat elannon perheilleen meidän täytyy maanviljelijöiden kohdalla myöskin ottaa huomioon, että heillä on 24 tunnin työpäivä ja kun he joutuvat dokumentoimaan siellä ja täällä, niin kaiken kaikkiaan se tuottaa valtavasti työtä ja heidän työaikansa lisäämällä byrokratiaa siihen he eivät voi tuottaa. Heidän täytyy tehdä työtä tavoitteellisesti eikä tehdä heistä holhokkeja olipa kysymys ympäristön suojelusta, perinteiden suojelusta tai maiseman suojelusta, mikä milloinkin sattuu olemaan nykyaikaista yhteiskunnassa. Maanviljelys on elinkeinohaara kaiken kaikkiaan sen on määrä antaa panoksensa Euroopan tulevaisuuteen ja elämään meidän, meillä on nyt jo se tilanne, että meillä on hyvin pieni osa primäärisektoria ja, ja valtavan suuri sekundäärisektori. Ja meidän täyt, me emme saa unohtaa sitä, että meillä on tuottajia, joiden täytyy pystyä tuo, tekemään työtä eikä vain kirjoittamaan raportteja. Sitten mikä, kuka on äm, aktiivinen maanviljelijä? Tämä on arka kysymys ja vaarallinen kysymys. Mihin vedetään raja? Tämä on aivan sama kuin keskustelu suurista ja pienistä tiloista. Jos ä, äh, ylhäältä otetaan pois, niin meidän täytyy kysyä, missä alhaalla maatila alkaa. Ja tämä keskustelu yhteisestä maatalouspolitiikasta tulee käydä varovaisesti, koska meillä on niin valtavia eroja Euroopassa. Meillä on erilaiset alat, alueet, historia, erilaiset tiet Euroopan unioniin. Ja näin ollen ei ole mitään yhtä viisasten kiveä, että asia, joka Italiassa toimii, toimisi yhtä lailla Skandinaviassa maissa. Me myöskin eh, unohdamme sen, että vaatimusten käytännönläheisyys täytyy säilyttää. Yhdessä maassa joku voi olla hyvä ympäristötoimi, toisessa maassa se voi taas vahingoittaa maataloutta ja olla eh, epäkäytännöllinen. Minulle on tärkeää, että kun me tässä la, eh, luomme maa, yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin pitää antaa enemmän tilaa erilaisille kehityksille maataloussektorilla. Äh, tuottajille, koska ei saa ajatella, että viljelijät eivät tietäisi, mikä on hyvää ja järkevää. Me tarvitsemme tehokasta maataloutta ja tehokas ähm, maatalous on sekä ekonomista että ekologista heidän äh, tehtävänsä on äh, suojella ympäristöä, koska se on peruspääoma, johon he turvaavat äh, elinkeinonsa ja onkin epäreilua heitä de, pakottaa äh, mihinkään. Kiitokset. Sitten äh, edustaja Dorfman. Sì, grazie signor Presidente. Ja, abgesehen davon, dass ich alles das, was meine Vorrednerin gesagt hat, ähm kaikki se, jos vois, minä voin allekirjoittaa kaiken, mitä äh, edellinen puhuja sanoi, haluan kuitenkin muutamia kysymyksiä tässä esittää ja muutaman lisäyksen esittää. Mehän puhumme paljon ja olemme paljon jo puhuneet eh, ensimmäisen pilarin eh, varojen eh, reilusta jakamisesta jäsenvaltioiden kesken. Meidän täytyy katsoa, mitä jäsenvaltioissa itsessään tapahtuu ja otan tässä esimerkin valtiosta, josta tulen nimittäin Italiasta minun alueellani. Maksut ensimmäisessä pilarissa, suorat maksut ovat Ähm, alle 50, hehtaaria, 50 äh, euroa hehtaaria kohti ja, ja toisissa paikoissa 400 euroa hehtaaria kohti, joten tähän kysymykseen meidän täytyy puuttua ja se ei ole mikään miellyttävä asia kaikille, mutta tätä ei voida välttää tämän asian, aiheen käsittelyä. Ihan toinen kysymys on mm, ehdotetussa sokerimallissa ensimmäisessä pilarissa. Greeningistä puhuttiin tässä jo. Komissiolta ähm, ehdotuksessahan on se idea, että ensimmäiseen pilariin tulisi lisäys ähm, epäsuotuisille alueille ja nämä saavat tässä aivan uudenlaisen aseman, koska tähän asti oli kysymys vain, vain jakokysymyksestä, siis raha, raha, rahapotin jakamisesta, eikä ollut kysymys siitä, onko, saako yksi jäsenvaltio enemmän varoja kuin toisi voisi jakaa niitä maaseudun kehittämiseen. Jos ensimmäisessä pilarissa ei ole yhteisrahoitusta näille lisätuille epäsuotuisille alueille, niin tämä keskustelu saa uuden piirteen, jota ei ole tähän asti käyty, nyt kun puolessa, puoli vuotta on tästä asiasta puhuttu. Ja ja tämä ei vastaa komission tiedonantoa asiasta, eli tässä on vielä, vielä avoimia kysymyksiä. Sitten kollegat toivat eh, eh, ongelman nuorien viljelijöiden tilanteesta esille ja, ja siitä olisiko mahdollista heille eh, lisätukia antaa, mutta tässä komission tiedotuksessa puuttuu tämä asia tyysti. Ja se, että onko meillä ylipäätään nuoria viljelijöitä, se on minusta keskeinen kysymys lähivuosina maataloudessa, jos tilanne jatkuu viimeisen kymmenen vuoden malliin, niin koko politiikka voidaan unohtaa, koska kymmenen vuoden päästä meillä ei juurikaan ole viljelijöitä, jotka toimivat aktiivisesti alalla. Ja näin ollen tavoite yrittää vahvistaa nuoria ihmisiä tulemaan maatalousalalle, se pitää toimeenpanna ja enkä tiedä miten se tehdään, en itsekään osaa siihen vielä vastata, mutta jotain toimenpiteitä täytyy löytää. Sitten toisesta pilarista vielä pari sanaa. Minun mielestäni byrokratian vähentäminen pienten tilojen osalta on, on kiinnostava asia. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että pienen, pienet tilat saavat jonkun tukisokkelin, koska se maksaisi valtavan paljon rahaa ja johtaisi myös siihen, että tietyillä aloilla Euroopan unionia ei tapahtuisi rakennemuutosta ja parannusta. Tähän astiset maksut tulisi yksinkertaisemmin ja tehokkaammin vähemmän paperi, e, vähemmällä paperityöllä saavut, saada viljelijöiden ulottuviin. Ja kuten Raimar sanoi, tulee estää, että suurin osa varoista e, menee paperitiikerien syöttämiseen Min, tässä mielessä yksinkertaistaminen varmaan tuottaa tulosta, siinä on potentiaalia ja piene, pienille tiloille löydetään ratkaisu, joka ei rasita yhteistä maatalousbudjettia ja lisää tyytyväisyyttä ja myönteistä mielialaa asianomaisten keskuudessa. Kiitos. Bene, grazie. Dorfman, adesso la parola all'onorevole. Kiitos. Ja sitten edustaja Kostingen. Finland, president. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan tässä alleviivata sitä, että on välttämätöntä, että ensimmäinen ja toinen pilari erotetaan selkeästi toisistaan myös tulevaisuudessa. Ennen kaikkea näen tässä vaarana sen, että vesitetään toista pilaria ja kun keskustelua viime kuukausina on seurannut, niin sitä, miten muut äh, politiikan alat ovat kiinnostuneita maatalousbudjetista, niin me emme varmaan edistä omaa asiaamme, jos me tätä omaa äh, osaamisaluettamme äh, teemme kiistanalaisemmaksi. Sitten ensimmäisen pilarin greeningistä täällä on jo puhuttu vahves, äh, ekologisten näkökohtien vahvistaminen tulee olemaan, ähm, tulee tuomaan mukanaan äh, lisäbyrokratiaa ja on tässä elimessä, aina kun keskustelemme, niin meidän äh, halummehan on saada maataloustuki hyväksytymmäksi, mutta emme saa siltikään unohtaa sitä, että maatalouden hyväksyntä pitää olla myös suurta ma- itsensä maanviljelijöiden keskuudessa. Ja eilinen työpaja nuor- nuorista viljelijöistä osoitti selkeästi, mitä, mitä vaarallista kehitystä meillä on maataloudessa käynnissä 30, alle 35-vuotiaita viljelijöitä on valtavan vähän. Nämä olivat kauhistuttavia lukuja ja tässä mietinnössä meidän täytyy löytää myöskin vastauksia tämän maatalousyrittäjien vanhentumisen vastaisten toimenpiteiden osalle. Koulutuksessa on varmasti e, hyviä ideoita ja investointituessa niin ikään ja Itävallassa meillä on malli e, maataloustuotannon aloittamisen tukemisesta, kun osoitetaan, että on maatalousalan koulutusta, niin, niin e, nuori viljelijä saa starttirahaa valtiolta, jotta hän pystyy ylipäätään aloittamaan tuotannon. Kiitos. Onorevole Sikirieski, alla parola. Sitten edustaja Sikirieski. Dzisiejsza rozmowa o reformie wspólnej polityki rolnej. Meidän keskustelumme, joka koskee yhteistä maatalouspolitiikan uudistusta, on kovin ajankohtainen ja oikea-aikainen, koska samanaikaisesti keskustelemme myöskin uusista rahoitusnäkymistä – ja 2020 strategiasta ja budjetin uudelleentarkastelu ja politiikan alojen uudelleentarkastelu on meneillään ja myöskin YMP terveystarkastus on meneillään. Joten meidän täytyy omaksua tällainen laaja-alainen lähestymistapa. Euroopassa on myös kriisi, mutta samanaikaisesti uusia haasteita edessämme. Eli tilanne on todella aivan omalaatuinen. Meidän täytyy kysyä itseltämme, Seuraava kysymys. Miltä budjetit tulee näyttämään? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja toiseksi, jos haluamme saada aikaiseksi toimivia ratkaisuja, meidän on todellakin analysoitava maatalouspolitiikka, sen historia ja sen saavutukset. Ja tämä on itse asiassa yksi suurimmista saavutuksista Euroopassa. Tämä politiikka on todellakin onnistunutta. Aikaisempi YMPn saavuttama menestys osoittaa, että meidän täytyy jatkaa ponnistelujamme tämän politiikan pari parissa. Tämä on EUn suuri saavutus sekä EUssa että koko meidän mantereillamme. Ja erityisesti nyt, kun niin paljon ongelmia on ilmassa energiatoimituksen ja muun, monen muun asian kanssa. Eli Suuria haasteita on edessämme, esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuus ja elintarviketurva. Yhtäältä meillä on todellakin perintö ja äh, historia, mutta toisaalta sitten mietitään vielä näitä pilareita. Ensimmäinen pilari takaa ikään kuin äh, tulot maataloudessa ja toinen pilari sitten keskittyy enemmänkin maatalouden kehittämiseen. Kysymys kuitenkin kuuluu, kuinka paljon rahaa ja minkä metodeiden ja sääntöjen perusteella nämä rahat jaetaan eri pilarien välillä ja jäsenvaltioiden välillä, koska maataloushan on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa ja myöskin eri alueilla. Meillä on pieniä ja suuria maatiloja. Pitäisikö meidän tukea näitä pientiloja, eikä ehkä suurtiloja niinkään? Ja entäpä sitten kilpailukyky? Yleensä nuo suurtilat ovat kilpailukykyisempiä ja intensiivisempiä Eli mitä enemmän intensiivisyyttä, tehoviljelyä, sitä enemmän kilpailukykyä, mutta samanaikaisesti ollaan vähemmän ympäristöystävällisempiä, joten meidän on löydettävä jonkinlainen kultainen keskitie. Mutta meidän on pidettävä voimassa myöskin interventiomekanismit, erityisesti vilja-alalla, koska markkinoiden volatiliteetti on todella vahvasti vaikuttava. Se vaikuttaa esimerkiksi lihakarja markkinoille ja lihamarkkinoille yleensä ja kun puhutaan viljamarkkinoiden heilahteluista, niin ne, niiden vaikutukset näkyvät nopeimmin. Eli viljasato on, jos viljasadot ovat tulevaisuudessa hyvät, niin tätä satoa voidaan käyttää vaikkapa energiantuotantoon. Ja sitten vielä lopuksi täytyy sanoa, että vakaus on hyvin tärkeää, siitä olen samaa mieltä, mutta vakaus ei tarkoita kaikkea. Meidän täytyy muistaa myös ulkoiset tekijät ja olosuhteet koko maailman laajuinen ympäristö ja esimerkiksi VTO-keskustelut keskustelut ja neuvostelut ovat sellaisia, joista emme voi eristäytyä. Jos eristäydymme, niin silloin kilpailukykymme kärsii. Sen takia kaikki nämä tiet ja suunnat ja polut on pidettävä avoimena ja otettava huomioon samanaikaisesti. Mutta en voi kuvitella Eurooppaa ilman yhteistä maatalouspolitiikkaa Tämä politiikka hyödyttää kaikkia Euroopassa kuluttajia ja kaikkia tahoja. Ja yhteinen maatalouspolitiikka on eräällä tavalla myöskin terveyspolitiikkaa. Se määrittää Euroopan unionin terveyden tilaan. Se koskettaa ihmisiä, se saavuttaa ihmiset, tavoittelee ihmisiä, se on rikkaita ja köyhiä varten. Eli kun tätä politiikkaa uudistetaan, kaikki nämä tekijät on otettava huomioon. Kiitos Seuraavaksi edustaja Kanjate. Kanjate nyt. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tiešām komisijas piedāvātais dokuments ir ļoti... Tämä komission asiakirja on hyvä perusta keskustelulle yhteisestä maatalouspolitiikasta seuraavassa vaiheessa jäsenvaltioille, kuten ähm, Latvia. Yksi tärkeimpiä periaatteita tässä asiakirjassa ovat suorat tuet ja niiden oikeudenmukaisuus. Vuonna 2013, jolloin suoria maksuja tasoitetaan uusien vanhojen kanssa. Toisille sit ei tätä tasoitusta anneta. Latvialle maksut ovat edelleenkin hyvin pieniä ja minä haluankin sanoa, että jokaisessa jäsenvaltiossa täytyy voida valita tasoitusmalli kaikille. Tämän huomautuksen teimme George Ryan mietinnön yhteydessä, kun oli kysymys Lyonin mietinnöstä, kun oli kun oli kysymys siirtymäkaudesta. Ja viimeisin, kun katsotaan viime vuosia, niin me huomaamme, että on, on yksi sukupolvi joutunut epäreiluun kilpailuasemaan. Latvian viljelijät ei eivät eh, halua eh, kuulla, että eh, historiallisia huomautuksia edelleenkin esitetään. Valtiollistamisesta Latvian viljelijät eivät myöskään ole iloisia, koska se tekee kilpailun vain epäreilummaksi. Me eh, toivomme eh, selkeää rahoituksen jakoa molemmille pilareille ja myöskin eri toiminnoille. On, on olemassa tuotantopilari ja toinen joka, pilari, joka koskee maaseudun, elämää maaseudulla. Komission ehdotus Äh, lähtee siitä, että viljelijät saavat äh, tukia, jotka ovat ähm, suhteellisesti ähm, nojautuneet keskivertotukiin äh, Euroopassa, niin tätä lähestymistapaa tukisin. Minusta on tärkeää katsoa, miten tämä suhteellisuus taataan ja e- eri alueille. Minä haluaisin myöskin eh, tähän koko konseptiin eh, seuraavan huomion esittää. Maatalouspolitiikan uudistaminen alkaa maailman kehityksen myrskyisessä vaiheessa ja meidän täytyy muistaa, että me itse joudumme varmistamaan elintarvikehuoltomme. Tarvitsemme myöskin tulolähteitä omille viljelijöillemme ja yhteisen maatalouspolitiikkamme tuleekin olla myöskin ymmärrettävää veronmaksajillemme ja sen täytyy taata kilpailukykyisyys ja sen lisäksi vielä Latviassa toivotaan, että yhteinen maatalouspolitiikka säilyttää eh, ihmiset maaseudulla. Kiitos. Honorevole Rodust, alla parola. Sitten edustaja Rodust. Kiitos puheenjohtaja. Yhteinen maatalouspolitiikka eh, merkitsee minulle kysymystä, miten varmistetaan luotettava maatalouspolitiikka, joka huolehtii siitä, että tuottajat Euroopassa pystyvät jatkossakin tuottamaan laadullisesti äh, korkea-arvoisia ja äh, tuotteita ja riittävästi niitä. Ja että maatalousyrittäjillä säilyy työ ja he saavat myöskin sitä vastaavan, vastaavat tulot tileilleen. Ja samalla tietysti ilmastonsuojelu ja biodiversiteetti tulee ottaa huomioon. Ja tämä, tämä status quo, joka äh, tässä kysytäänkin, pitääkö status quo säilyttää vähän mukautettuna vai muuttaa suuresti politiikkaa. Ja nämä aiheet, kuten biodiversiteetti ja toimenpiteet, jotka huolehtivat äh, sen, että ilmastonmuutos äh, pysäytetään, Minun mielestäni maatalous vaikuttaa siihen kahdella tavalla. Toiselta maataloustuottajat mm, tuottavat eh, eh, kasvihuonekaasuja, toisaalta he myöskin auttavat eh, estämään ilmastonmuutosta ja tuotteiden tuottaminen on tässä suhteessa tärkeä asia ja kun me vakuutamme Euroopan väestön siitä, että maatalouspolitiikka on tärkeä yhteiskunnallinen tekijä ja se tuottaa tuotteita, joille ei ole mitään korvaattavaa, niin minusta yhteinen maatalouspolitiikka ja, ja ja maatalousyrittäjät saavat silloin sen, sen tunnustuksen, jonka he tarvitsevat. Myönteistä on myöskin se, että komissio on tiedonannossaan ehdottanut mallia ähm, tätä esitystä kaksi, jossa joka äh, muistuttaa vanhaa mallia. Me haluamme suorille tuille kolme kolmiportaisen mallin perustuki hehtaaria kohti, joka perustuu ekologisiin ja sosiaalisiin kriteereihin ja on ja toinen aste olisivat täydentävät tuet epäsuotuisille alueille ja, ja kohta kolmas, kolme olisi sitten tuet esimerkiksi laidun toteuttamiselle. Komissio haluaa tässä omassa mallissaan ensimmäisen pilarin vihertää ja toisaalta lisätä kilpailukykyä maataloudessa. Aktiivisten viljelijöiden tulee hyötyä tästä. Ja minusta tätä ei pystytä saavuttamaan ilmaiseksi, vaan tarvitaan paljon rahaa, jotta maatalousyrittäjät saavat ansaitsemansa palkan. Se on tärkeää. Minusta on tärkeää, että luodaan kestävää ja moni monimuotoinen maatalous ja säilytetään se. Ja tähän päästään vain, kun pidetään huoli siitä, että rahat päätyvät siellä, missä, missä pinta-aloja todellakin viljellään. Nyt katsomme yksityiskohtia. Meillä on suuri vastuus, jonka tavoitteena on saada aikaan vahva ja riippumaton maatalous, terveet ympäristöt ja, ja elinkelpoinen maaseutu, jo, sitä ei saa missään tapauksessa luovuttaa, koska me vastaamme siitä, että, e, että meidän kansalaisemme maaseudulla voivat hyvin ja että saamme tyytyväisen kokonaisyhteiskunnan, koska kokonaisyhteiskunnan tyytyväisyys takaa maatalouspolitiikkamme onnistumista. Bene, grazie. Kiitokset. Seuraavaksi herra Anjo. Poi Evans. Mikrofoni, olkaa hyvä. Mikrofoni. Sorry, a couple of niin, pari kohtaa. Stephen Fall on lähtenyt huoneesta. Minulla olisi ollut hänelle kysymys. Kuinka pieni on pieni tila, jotta minimimaksuun on oikeus? Koska tässä on nyt kiusaus jakaa aina pienempiin ja pienempiin osiin niin, että jokainen pieninkin tilan osa on minimikokoinen. Eli tällä tavallahan saadaan hienosti uusia viljelijöitä, nuoria mukaan. Aina kun vauva syntyy, niin hänelle annetaan palanen tilaa, mutta valitettavasti Britannian veronmaksajat joutuvat maksamaan tämän kaikki tai ainakin suhteettoman suuren osan ja he eivät ole iloisia, kun he näkevät, että verovarat menevät sellaisen pikkutilan tukien maksamiseen, joka tekee viisi tuntia viikossa töitä. No sitten ilmastonmuutoksesta. Minun Itä-Englannin parmini on kuuden tuuman lumipeitteen alla ja nyt on jo marraskuun. No nyt täytyy lopettaa tämä ilmaston lämpeneminen, lämpenemisestä vaahtoaminen. Bene. Hyvä. Sitten edustaja Evans. Thank you. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi aikaisemmista puhujista viittasi eroihin jäsenvaltioiden välillä tai äh, jäsenvaltioiden sisäisiin eroihin. Ja oma vaalipiirini on Wales ja haluaisinkin korostaa tässä nyt suorien maksujen kohdalla sitä, että Walesin tilanne ei ole sama kuin UK-hallituksen linja. Walesiläiset viljelijät katsovat tätä hyvin eri näkökulmasta, koska suorat maksut ovat niin tärkeitä heille. Monet Walesin viljelijät toimivat kaukaisilla, marginaalisilla alueilla ja myöskin epäsuotuisilla alueilla. Ja monet mäkiseuduilla viljelevät viljelijät ovat aivan tuolla marginaalissa ja monet kollegat viittaavat hyvin hankaliin äh, maailmanlaajuisiin markkinatilanteisiin ja hintojen ailahtelevaisuuteen ja että jälleenmyyjät ja tukkumyyjät äh, puskevat ja kiristävät viljelijöitä ja vetävät välistä tärkeät äh, voittomarginaalit, joten he ovat todella paljolti näiden suorien tukien varassa. Ja näkisin, että taloudellisessa tilanteessa ei juurikaan parannusta ole nähtävissä lähitulevaisuudessa. Eli oman vaalipiirini eh, kanta on se, että suorien maksujen poistaminen poistaisi bisneksestä myös monet viljelijät ja haluaisin tätä juuri korostaa. Tunnustan sen, että YMPn historiallisesta näkökulmasta ollaan siirtymässä pinta-alapohjaisista maksuista toisenlaiseen järjestelmään, mutta tähän tarvitaan riittävä siirtymäkausi, jotta voidaan suojata viljelijöitä. Olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että tarvitaan yksinkertaistamista ja myöskin yksityiskohtaisempia eh, tietoja ensimmäisen ja toisen pilarin sisällöstä ja rahoituksesta ja niiden vaikutuksesta. Meidän on keskusteltava myös elintarviketurvasta, mikä on koko asian ydin. Mutta kuten myös aikaisemmat puhujat ovat todenneet, niin ympäristövastuu ja viljelijöiden rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on hyvin tärkeä asia. Enkä usko, että nämä asiat, eli elintarviketurvallisuus ja maaseudun kehittäminen ja ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoskysymykset voitaisiin erottaa kokonaispolitiikan muodostuksestamme. Kiitoksia. Ole Evans. Kiitos Ole Evans. Ja sitten edustaja Danelis. Grazie Presidente. Θα Kiitos puheenjohtaja. Eräs kysymys, joka on mielestäni aivan keskeistä liittyy liittyy maatalousmallin vahvistamiseen ja myöskin äh, koko eurooppalaisen maaseudun hallinnointiin. Se edellyttää sitä, että tuemme erityisesti nuoria maanviljelijöitä, mutta haluan myöskin tarjota heille kannustimia, jotta nuoret joko palaisivat maaseudulle tai äh, siirtyisivät maaseudulle – niin, että maataloutta pystyttäisiin entisestään tehostamaan nuorten avulla. On aivan oikein puhua aktiivisesti viljelevistä maatalouden, maatalousyrittäjistä, mutta usein he saavat jo tukia. Siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää määritellä oikein aktiivisesti viljelevät äh, maanviljelijät. Tämä on suoritettava maittain ja myöskin äh, alueittain. Ja samanaikaisesti olen myöskin sitä mieltä, että kun käymme keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta, meille tarjoutuu mahdollisuus käynnistää kokonaan uutta keskustelua nimenomaan määrittelyjen suhteen. Määritelmät voidaan tehdä täällä meidän piirissämme mutta lopultahan niiden tarkoituksena on parantaa elinolosuhteita ja, ja koko elinkeinon harjoittamista nimenomaan maaseudulla. Tämä kaikki edellyttää yhteistyötä, esimerkiksi rakennerahastojen käyttö on hyvä keino, mutta myöskin horisontaaliset poliittiset lähestymistavat sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla – ovat tapa rikastaa keskustelua. Rova ähm, Ja, vielen Dank, äh, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kun äh, herra Zolos oli ähm, torstaina täällä, niin monien kollegojen kanssa totesin, että näistä hänen paperinsa tavoitteista, kun puhut, puhuttiin, niin ne olivat hyviä, mutta yksityiskohdissa piilee sitten nämä koukut. Ja tätä täytyykin analysoida hyvin perusteellisesti, jotta te tehdään selväksi, mihin meidän mielestämme matkan pitäisi suuntautua ja mihin ei. Minä uskon, että oleellisesti tärkeää on se, mitä silloin jo sanottiin, että EU:ssa ja EUn ulkopuolella tehdään selväksi se, että meillä on täysi oikeus ylläpitää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja säilyttää kattava maatalous kaikilla alueilla ja että viljelijöillämme oikeus toimeentuloon, joka on verrattavissa muiden ryhmien toimeentuloon ja että se varmistetaan. Ja tämä pitää ennen kaikkea eh, tehdä selväksi kolmansille tahoille, AKT ja, ja muualle, koska siellä annetaan ymmärtää, että me olemme syypäitä heidän surkeuteensa. Maat maataloustuotteiden hinta äh, ei, ei, on sellainen usein, ettei, ettei tuotantokustannuksia edes pystytä kattamaan sillä, mutta kuluttajat äh, äh, hyötyvät halvoista hinnoista ja siksi meidän täytyy tehdä heille selväksi, että suorat tuet, jotka, jot, koska maanviljelijät saavat eh, myöskin maisemien hoidosta, kauniiden maisemien hoidosta Euroopassa on oikeutettua. Ja jos ymmärsin oikein, niin maatalousasian komissio eh, haluaa tehdä maataloudesta vihreämmän, koska se uskoo, että kustannukset, joita eh, aiheutetaan, niin, niin voitaisiin silloin siirtää muualle ja että julkinen taho ymmärtää tätä paremmin silloin. Hyvä, näin voi olla, mutta minusta täytyy olla selvää, mitä vaikutusta ja olenkin aivan samaa mieltä kuin mitä Raimar sanoivat ja muutamat muut täällä, että täytyy tulla, käydä selväksi, että tämä vihreämpi yhteinen maatalouspolitiikka – vaikuttaa maanviljelijöihin ja heidän elantoonsa ja eikä voi olla niin, että vain byrokratia kukoistaa eikä se, mitä mitä oikeastaan oli määrä tuottaa. Ja eilen kun nuoret viljelijät olivat täällä ja myöskin puhuin eh, luksemburilaisten viljelijöiden kanssa ja he sanoivat, että ei voi olla niin, että maanviljelijöille sälytetään yhä enemmän byrokratiaa, kun Äh, täs, niin kuin tämä cross compliance jo on aiheuttanut, että tämä vihertäminen äh, nyt äh, sälytetään ensimmäiseen pilariin, koska mehän emme saa enempää varoja ensimmäiseen pilariin. Ja näin ollen minusta ei voi olla niin, että korvaukset vihertämiselle laitetaan ensimmäiseen pilariin pilariin, niiden pitää säilyä toisessa pilarissa ja, ja, ja niitä tulee jakaa niille, jotka ovat sitä mieltä, että haluavat eh, toimia asianomaisella tavalla. Ja myöskin epäsuotuisten alueiden tuki tulisi säilyttää toisessa pilarissa. Eilen eh, olin tuossa kuulemistilaisuudessa mukana kun oli tämä nuorten viljelijöiden kuuleminen ja kysyin, mitä tämmöinen tämä, eh, tämä eh, asiantuntijoiden kuuleminen maksoi. Ja nuoret viljelijät sanoivatkin, että valitettavasti jouduin menemään, tai ehkä se oli ihan hyväkin, mutta minun täytyy sanoa, että meidän täytyisi varoa vähän pare- paremmin kutsuttuja asiantuntijoita, koska olen harvoin kuullut niin epämääräistä puheitta maataloudesta kuin eilen näiltä niin kutsutulta e, e, naispuoliselta asiantuntijalta ja istuin ja kaikki panivat jo, e, vetivät kuulokkeet pois ja sanoivat tuota emme halua kuulla. Eli puheenjohtaja, antakaa meidän valiokuntamme varat parempiin tarkoituksiin kuin viimeksi kävi ja sitten halusin yhden asian vielä sanoa. Yli, eh, ylärajojen eh, käyttöönotosta aktiivisien maatalousyrittäjien tuessa. Sen suhteen tulee olla varovainen ja varoitan tässä väärinkäytöksistä. Mehän tunnemme niitä. Tässä voidaan hyvin helposti tämmöinen eh, kattoraja välttää, kun tehdään yhdestä tilasta kolme ja pannaan niitä vaimon tai miehen nimiin ja lasten nimiin ja noin poispäin. Mehän tiedämme nämä jutut ja meidän täytyy tässä olla varovaisia. Uskon, että me varmaankin saamme kunnon enemmistön tässä valiokunnassa sille, että varmistamme sen, että nämä tavoitteet, jotka mainitsin, toteutetaan ja saamme säilytettyä maatalouspolitiikan, jota voidaan kutsua maatalouspolitiikaksi. Kiitos. Grazie, onorevole Luling. Kiitos, Rova Haluan vakuuttaa teidät eh, siitä, että päätimme yksistä tuumin asiantuntijoiden kutsumisesta. Ei puheenjohtaja sitä yksin päättänyt. Ja eh, edustaja Ashworth, seuraava puhuja. Uh, chairman, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja oikein paljon. Aika paljon tässä on jo sanottukin ja paljon, paljosta olen samaa mieltä erityisesti siitä, että YMPtä täytyy vankasti tukea, eikä vähiten siitä syystä, että mieleni nousee nyt erityinen tilastotieto. Nimittäin tänä päivänä 11 prosenttia tuloistaan oman, oma kansani käyttää ruokaan. Ja maanviljelijän keskitulo on noin 50 prosenttia Euroopan unionin keskitulosta, joten YMP itse asiassa tuplaisi, tai sen pitäisi tuplata se, mitä ihmiset käyttävät ruokaostoksiinsa. Niin, mutta haluaisin sanoa tässä nyt kuitenkin varoituksen sanan budjetin suhteen. Haluaisin nyt sanoa, että komissio on nyt uudistusehdotuksellaan esittänyt ikään kuin toivellistan. Siellä on vähän jokaiselle jotakin, mutta mitään ko- kovin keskittynyttä kohdennettua se ei ole. Ja meillä on haaste edessämme, kun budjettia laadimme, koska me tarvitsemme enemmän tarkoitushakuista tarkoituksiinsa sidottua toimintaehdotuksia. Jos nyt puhutaan tätä vihertämisestä, ja historiallisista perspektiiveistä ja, ja aktiivisen viljelyn määritelmästä ja tällaista. Nämä ovat kaikki tärkeitä ja relevantteja, mutta haluan varoittaa, että tämä näyttää nyt minusta enemmänkin monimutkaistamiselta ja byrokratian lisäämiseltä ja kulujen lisäämiseltä koko sektorille. Ja tämä minun mielestäni kaiken kaikkiaan vie asioita ihan väärään suuntaan. Selvää minulle on se, että joka tapauksessa käy niin, että YMPltä vaaditaan enemmän jo tämänkin hetkisen rakenteen puitteissa, koska vaaditaan reilumpaa maksujen jakoa ja vaaditaan uusien jäsenvaltioiden reilumpaa kohtelua ja sekin, kaikki nämä vaikuttaa vahvasti budjettiin. Ja toinen varoitukseni koskee sitä, että budjetin kokonaissumma pienenee joka tapauksessa ja budjetin laatimisperspektiivistä katsottuna tarvitaan erityisesti YMPn alalla suurempaa joustavuutta, kykyä reagoida nopeasti vaihtuviin olosuhteisiin. Tämä on ollut aina tämän järjestelmän heikkous ja tämä on sellainen asia, johon on puututtava, mutta erityisesti silloin, kun on pienempi budjetti, niin kyky joustoon sen puitteissa on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon. Otan nämä asiat esille, koska myöskin äh, Sure komitean tai valiokunnan e, jäsenenä voin todeta, että meillä sieltä on esitetty kolme ehdotusta Euroopan budjetin kuuteen pääosastoon ja kahdessa näistä ehdotuksessa YMP niputettaisiin yhteen energian ja ilmastonmuutosasioiden kanssa. Joten huolenaiheeni liittyy siihen, että tällä hetkellä YMP edustaa 42 prosenttia kokonaisbudjettista ja ei ole kysettäkään siitä, etteikö se olisi todellinen haaste. Ja siksi vetoan siihen, että me tarvitsemme tarkempaa kohteiden määrittämistä, jos me haluamme, että YMP on enemmän sosiaalipolitiikkaa tai aluepolitiikkaa tai ympäristöpolitiikkaa taikka maatalouspolitiikkaa, niin minun mielestäni nykyisellä tässä ei ole minkäänlaista kohdennettua ajattelua. Minun mielestäni YMPn vahvuus on se, että se on elintarvikepolitiikkaa. Itse asiassa on 500 mil, miljoonaa ihmis, miljardia ihmistä, miljoonaa ihmistä, jotka saavat hyötyä tästä politiikasta, eikä vain 5 miljoonaa ihmistä tai 50 miljoonaa, jotka tekevät työtä maatalouden parissa suoraan. Eli on kohdennettava yhteistä maatalopolitiikkaa tarkemmin. Kiitoksia. Grazie, grazie. Kiitos edustaja Ashford. On selvää, että meidän kaikkien on sitouduttava siihen, että selvitämme, ettei kyse ole pelkästään äh, <clears throat> politiikasta, jota harjoitetaan maatalousharjoittajien vuoksi eurooppalaisille kansalaisille kaikille kuuluu yhteinen maatalouspolitiikka. Ja sitten seuraava puhuja. Obrigada, senhor presidente. Kiitokset äh, puheenjohtaja. Haluaisin lähteä liikkeelle toteamalla sen, että Euroopan komission tiedonanto on yleisesti ottaen tyydyttää minua, mutta äh, samalla kuitenkin se huolestuttaa minua. Nyt tässä ennen joulua haluaisin pohdiskella asiaa seuraavalla tavalla. Meillä on kaunis rasia ja sisältä varmastikin löytyy kaunis joululahja. Mutta lahja on tyhjä. Me emme itse asiassa rasian on tyhjä. Me tiedä minkälainen lahja tuosta rasiasta on löydettävissä jouluna. Joten sinänsä pidän kyllä tuosta mm, rasiasta, mutta se mitä sieltä sisältä löytyy, niin siitä ei vielä ole tietoa ja sen haluaisin mieluusti nyt avata. Jonkun verran kiinnostaisi nyt saada lisätietoa siitä, aikooko joku mahdollisesti poistaa kokonaan pilarit vai, vai lisätä niiden merkitystä. En ole ollenkaan varma siitä, että koko pilarijärjestelmä on hyväksi. Täällä on muuten puhuttu hyvin paljon julkisista tuista, joita annettaisiin aika laaja kätisistä. Laajakätisesti. Nyt kun tutkii tiedonannon selvitystä. En ole ollenkaan varma, että varojen jakaminen tällä tavoin väliä, väliäkätisesti on hyvä ajatus. Minkälaisia kriteereitä käytetään, kun varoja jaetaan, se on hyvä pitää mielessä. Ja sitten toinen keskeinen asia, johon haluaisin vielä kiinnittää huomioon. Näyttää siltä, että me olemme nyt jollakin tavoin tässä hakoteillä. Me emme enää muista, mikä on koko maatalouden perusmerkitys ja tarkoitus. Ympäristökysymyksiä on ehkä liikaa ympätty tähän samaan yhteyteen. Ja jos me nyt vertaamme itse asiassa asiakirjaa, jossa selvitetään alkuperäistä maatalouspolitiikkalinjausta ja nyt tätä uutta tiedonantoa, niin näyttäisi siltä, että kaikki, mikä liittyy ympäristökysymyksiin, on saanut entistä suuremman painoarvon. Tätä ei kannata nyt missään tapauksessa jättää huomiota. Mehän puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta eikä missään tapauksessa ympäristöpolitiikasta. Se on täysin asia erikseen. Keskittykäämme nyt vain oma sektorimme eli maatalouspolitiikkaan. Eli Vihertämisen lisääminen on mielestäni asia, jota pitäisi vielä selvittää. Tässä puhutaan nimittäin komission suulla paljon ympäristökysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta. Totta kai ne liittyvät asiaan, mutta emme saa unohtaa sitä, että maataloudella on oma merkityksensä. Ne, sillä on oma selkeä tehtävänsä kokonaisuudessaan viime vuosina maatalous on kehittynyt ja, ja, ja, ja prosenttiluvut ovat kylläkin korkeammalla tasolla, jos vertaamme ilmastonmuutoksen vaikuttavia sektoreita maatalouden vaikutukseen, mutta siitä huolimatta vihertämistasohaaste eh, on hieman liian pitkälle viety. Miten me aiomme saada sitä paitsi aikaiseksi vihreämpää maataloutta, jos budjetti on kuitenkin tällainen? Nämä ovat mielestäni tyhjä eh, sanoja. Tämä on jollakin tavalla leikin laskua, jos asia vakavasti suhtautuu. En halua enää pitkittää tätä sen enempää, mutta niin kuin sanottu, tässä on minulle portugalilaisina kyllä aika paljon kysymysmerkkejä, varsinkin kun ajattelen vielä ultraperiferisiä alueita, joista itsekin olen kotoisin. Pienviljelijöiden ja pientilojen suojelu. Missä nämä ovat löydettävissä tiedonannosta? Minkälaisia kriteereitä käytetään? Mielestäni emme voi olla samaa mieltä siitä, että tuotantotuki on jaettava, jolle me edes tiedä, mikä määritelmä on käytössä, kun puhutaan pientiloista. Myöskään epäsuotusten alueiden määritelmät loistavat äh, poissaolollaan. Mitä pilarit sitten tarkoittavat? Tarkoittaako se sitä, että käytetään yhteisrahoitusta vai mistä tässä on kysymys? Ja vielä äh, budjettikysymykset ja, ja epäsuotusten alueiden rahoitus. Mistä budjetista se aiotaan rahoittaa? Eli kuten sanottu, en halua enää tämän pidempään puhua, mutta keskeinen kysymys kuuluu, mitä rasiasta löytyy, minkälainen lahja sieltä on löydettävistä. Saammeko lopultakin aikaiseksi entistä oikeudenmukaisempaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Näyttäisi siltä, Ei, ei, ei siis kerta kaikkiaan. Tämä on ihan niin kuin leikkimistä, niin kuin lasten leikkiä. Mistä nämä kaikki korvaukset esimerkiksi aiotaan ottaa? Jos jokainen nyt yrittää saada tästä ikään kuin kotiinpäin vedetyksi, niin, niin ei tästä tule mitään ei yksikään tee mitään. Lopulta ei päästä puusta pitkään ja, ja, ja lahja jää pelkiksi kuoriksi. <laughs> Grazie, onorevole Padrano. Kiitokset. No niin, äh, no mehän saatiin jo joululahjaksi Lissabonin sopimus ja sen myötä vastuu toteuttaa nämä kaikki asiat käytännössä. No niin, ja sitten mä Kinnes vielä viimeisenä puhujana, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti ette nyt sitten anna minulle täyttä ja kokonaisvastuuta viimeisenä puhujana, mutta todellakin nyt iltapäivällä jatkan aamun linjalla, eli tuen Richard Ashfordin kommentteja ja Euroopan kuluttajat eivät olleet iloisia silloin, kun ruokaa ei ollut tarpeeksi ja hinnat nousivat. Meidän ei pitäisi pyytää anteeksi tämän politiikan puolesta, joka takaa laadukasta ruokaa kuluttajillemme. Olen huolissani komission vaatimuksesta siitä, että pitäisi perustella asioita, koska se ehdottaa, että me olemme jossakin peräkylällä ja, ja takapajuisia ja me emme ole siellä, missä meidän pitäisi olla. Mutta minä olin myöskin budjettiasioissa valmistelussa mukana ja siellä on huolta ilmassa. Eli yritämmekö nyt tässä sovittaa ajatuksemme tietyn rahamäärän puitteisiin, koska juuri näin meidän ei pitäisi toimia, mutta näinpä pelkään, että tässä keskustelussa on ollut aiheena koko ajan. Kysyisin tässä nyt muutamia asioita. Komissio on esittänyt kolme vaihtoehtoa ja yksi niistä on se valittu. Jos nyt olemme rehellisiä itsellemme politiikan tekijöinä, me tarvitsemme tietoa kaikista kolmesta vaihtoehdosta. Me tie- tarvitsemme tietoja vaikutuksista. Meidän täytyy ymmärtää, mitä valinnan vaihtoehdot ovat ja kuinka ne vaikuttavat viljelijöisiin, elintarvikette- viljelijöihin, elintarviketeollisuuteen kaikkialla Euroopassa. Ja näitä tietoja en näe No sitten kommentit rehtiydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Minun mielestäni tämä on oikein osuva kommentti. Kaikki, joilla on lapsia, tietävät, miten kotona asiat täytyy hoitaa niin, että ollaan lapsille tasapuolisia. Vaikka yritetään olla kaikilla lapsille tasapuolinen, niin jokainen kokee, että hänelle ei olla tasapuolisia. Joten tämä on hyvin vaikea käsite jonka puitteissa tai josta pitäisi säännellä lakeja. Sitten haluaisi ottaa tämän pinta-alatuki tai pinta-alaperustaisen tuen esille. Tässä nyt on sanottu, että ne lisäävät vain tuotantokuluja, eli ne ovat näkyviä, joten silloin täytyy, täytyy ottaa se huomioon. Joten keskustellaan nyt sitten tästä aiheesta kunnolla. No sitten ylärajojen asettaminen. On niitä, jotka ovat huolestuneita siitä, että joillekin viljelmille maksetaan todella suuria tukia, mutta ehkäpä suurtilat ansaitsevat tukensa, jos ne ovat aktiivisia elintarviketuotannossa. Joten tämä, tämäkin on vaikea konsepti lainsäätäjälle ja tarvitsemme syvällisempää keskustelua siitä, kuinka nämä asiat vaikuttavat elintarviketuotantoon, koska tämä on mielestäni keskustelumme ydinasia. No sitten tämä aktiivisten viljelijöiden kysymys. Olin ajatellut, että juuri näiden pitäisi saada tukea, mutta joissakin jäsenvaltioissa näyttää, että on selvempää, että äh, juuri aktiiviset viljelijät saavat nämä tuet, mutta ehkä täytyy käydä läpi eri jäsenvaltiot ja katsoa, minne rahat menevät minä ilman muuta olen halukas menemään sinne paikan päälle. Meidän täytyy ymmärtää, minkälaista ongelmasta on kysymys. No sitten on vielä laajempi kysymys, ja olen ottanut tämän julkisessa keskustelussakin esiin, eli onko kyseessä täysiaikainen, päätoiminen viljelijä vai onko, se, onko kyseessä henkilö, joka vaikkapa opettaa ja sitten viljelee maata siinä ohessa, onko hänkin aktiivinen viljelijä. Näistä pitää, pitää keskustella. Mutta meidän täytyy keskustella näistä asioista avoimesti, jotta teemme oikeita päätöksiä. Minusta vaikuttaa myös siltä, että kommenttini koskien ensimmäisen pilarin vihertämistä pitävät kutinsa. Minä olen huolestunut yli sääntelystä ja olen huolestunut suorien maksujen ylikorostamista, eikä taas sitten riittävästi korosteta markkinoita. Jos emme katso markkinoita ja pyri määrittämään paremmin hintoja ja parempi, parempaa tulotasoa viljelijöille, niin katsomme vain tarinan yhtä puolta, joten ei nyt sitten unohdeta markkinatoimenpiteitä ja markkinoiden sääntelyä, koska tämä kaikki vaikuttaa myöskin elintarvikkeiden saatavuuteen ja elintarviketurvaan, joka meitä huolestuttaa. No, me olemme käyneet tämän keskustelukierroksen nyt ja pelkäänpä, että se nyt ei olla päästy sen syvemmälle kuin ensimmäisellä kierroksellakaan. Ja siinä vaiheessa, kun komissiolta tulee lainsäädäntöehdotus, niin varmaankin sitten vasta päästään varsinaisesti keskustelun ytimeen. Olen vakuuttunut, että herra Dessin mietinnössä yritetään ottaa esille tiettyjä näitä yksityiskohtia, mutta en ole ihan onnellinen tämän uudistuksen tietyistä suuntauksista juuri näistä syistä, jotka tässä edellä otin esille. Kiitoksia. Ringrazio tutti. Kiitokset kaikille puheenvuoron käyttäjille. 18 puheenvuoroa käytettiin arvonjohtaja Tassossa. Ja kaikki peräänkuuluttavat vahvaa, tiukkaa maatalouspolitiikkaa, joka vastaa sekä kansalaisten että maanviljelijöiden odotuksia. Nyt sitten komission puheenvuoro Tassos Hanjotissa. Mm. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille erittäin arvokkaista kommenteista ja kaikesta siitä työstä, mitä on tehty näiden kysymysten muodossa. En haluaisi sanoa, että nämä 74 kysymystä kattaisivat kaikki mahdolliset kysymykset, mitä pitäisi ottaa esille. Ja toivottavasti en ota nyt enemmän vielä esille tässä omassa puheenvuorossani, mutta kuitenkin. Yritän nyt antaa tiettyjä yleiskommentteja ja selventää joitakin tiedonannon osia. Ei liittyen varsinaisiin ehdotuksiin, koska nehän tulevat aikanaan, kuten tiedätte, vaan liittyen siihen, mikä tilanne on juuri tällä hetkellä tuon tiedonannon suhteen. Jos aloitetaan siitä kommentista, että tämä olisi tällainen toivelista, niin minun mielestäni meidän täytyy olla konkreettisempia sen suhteen, mistä tässä tiedonannossa on kyse. Eli siinä vastataan julkiseen keskusteluun, joka on, jota on käyty komissaarimme aloitteesta. Pyritään siis tarkastelemaan, mitä laajempi yleisö on mieltä YMPn tulevaisuudesta. No tietenkään emme ole kaikkia mahdollisia kysymyksiä pystynyt käsittelemään kuin mitä tässä julkisessa keskustelussa on käyty, mutta meillä on sellaisia yleisiä orientaatioita tiedossa. Me tiedämme, millä alueilla tarvitaan vielä lisävastauksia. Otetaanpa nyt esimerkiksi eh, yksi asia, jossa on sekannusta siitä, mikä, mitä nämä kolme vaihtoehtoa tarjotta, tarkoittavat. Ensimmäinen optio tarkoittaa sitä, että tarkastellaan tuen uudelleenjakamisen mahdollisia vaikutuksia. Siinä otetaan huomioon, että sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa, tietyillä alueilla, tietyillä aloilla. Ja siinä otetaan huomioon, että nämä vaikutukset ovat niin suuria, että siihen meidän täytyy mm, toimimme tässä vaiheessa pysäyttää. Mutta tässä todellakin on keskustelussa käyty tätä vahvasti läpi. Sitten sama koskee optiota kolme. Näit, nämä ajatukset eivät tule pelkästään joistakin jäsenvaltioista, vaan monista ajatushautomoista myös. Ja sitten hyvin yksin, yksityiskohtainen vaikutusarviointi tullaan tekemään näistä kolmesta vaihtoehdosta, eli mitä tapahtuu, jos emme tee yhtään mitään, tai sitten mitä tapahtuu, jos puramme suurin piirtein kaiken, ja sitten vielä pari muuta optiota. Vaikutusarviointiprosessi YMP-uudistuksesta on alkanut jo viime toukokuussa yksiköiden välisessä ryhmässä, jossa oli 20 DGtä mukana ja yli 50 ihmistä. Meillä on ollut seitsemän kokousta ja siinä on niissä on keskusteltu näistä eri optioista ja 13. marraskuuta käynnistimme kuulemisasiakirjan vaikutusarvioinnista ja siinä oli konkreettisempia kysymyksiä, ongelman määrityksiä siitä, mihin suuntaan meidän olisi edettävä. Ja olemme pyytäneet yleisöä esittämään ää, spesifit vastauksensa 25. tammikuuta mennessä niin, että voimme muka ottaa ne huomioon vastauksissamme. No sitten nimenomaisiin kysymyksiin ne toteaisin, että useimmat niistä liittyvät ensimmäisen ja toisen pilarin välisiin suhteisiin ja suoriin maksuihin. Mutta meidän täytyy selventää jo aivan otsikosta lähtien tiettyjä asioita. Eli siinä puhutaan elintarvikkeista, ympäristöstä ja alueista. Kaikki nämä kolme ovat erottamattomia osia yhteisessä maatalouspolitiikassa. Missään emme anna sellaista käsitystä, että jotenkin YMP, YMP ei olisi tuotannon, tuotantoon keskittyvä, mutta YMP ei myöskään ole pelkästään tuotantoon keskittyvä. Täällähän on nyt sanottu, tai on ymmärrettävä, että YMP ei ole pelkästään ruoantuotantoa, vaan palveluiden tuotantoa ja maatalous ja elintarvikepalveluiden tuotantoa. Ja me haluamme selventää ensimmäisen ja toisen pilarin välisiä suhteita siksi, että emme halua siirtää maatalous- ja ympäristötoimenpiteitä pois paikaltaan. Aina tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan ympäristösuoritusta maatalousalalla. Ne ovat välttämättä monesti hyvin alueellisia tai paikallisia toimenpiteitä. Ensimmäisessä pilarissa ehdotamme tiettyjä yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka ovat jo olemassa. Monet niistä ovat jo osana monissa, monien jäsenvaltioiden hyviä ää, maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Ja me haluamme, että nämä suorat maksut myötävaikuttavat julkishyödykkeiden syntymiseen. Oli kyseessä sitten vaikkapa ekologiset kesannot, taikapa, taikka laidunmaat tai nurmikentät tai muut. Tässä meillä on mielenkiintoinen kritiikki, joka on peräisin kahdelta puolelta. Yhtäältä meille sanotaan, että me haluamme monimutkaistaa asioita, sitähän me emme suinkaan halua. Ja sitten toisaalta meille sanotaan, että me aiomme korvata viljelijöille sellaisia asioita, joita he tekevät jo. No, todellisuus on jossakin siinä välillä. Todellisuudessa me haluamme identifioida ne nimenomaiset toimenpiteet ja ehdot ja alueet, joilla näitä toimia täytyy panna täytäntöön. Pitäen mielessä selkeästi, että meidän ei pitäisi lisätä mitään sellaiseen tilanteeseen, jossa on jo tietty monimutkaisuus sisään rakennettuna, mutta meidän ei pitäisi unohtaa myöskään, että koko suorien maksujen kokonaistavoite ei ole pelkästään tarjota tulotukea, vaan taata, että tietyt julkishyödykkeet saadaan toimitettua. Täytyy pitää mielessä, että on sellaisia alueita, joilla on erityispiirteitä. Puhutaan nyt vaikka luonnon haitta-alueista tai mistä tahansa. Ja jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ottaa se huomioon silloin, kun ne tasapainottavat uudelleen jäsenvaltion sisällä asioita. Ja mitä tulee sitten lopuksi pientilallisiin ja aktiivisiin viljelijöihin ja ylärajojen asettamiseen. No, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka meilläkin on edessämme. Aktiivisten viljelijöiden kysymys on nyt omaksunut aivan uudenlaisen ulottuvuuden YMPssä, koska me emme tarjoa pelkästään elintarviketuotantoon tukea, vaan myöskin kulttuuripalveluiden tuotantoon ja mihinkä rajaa sitten vedetään. Meidän on löydettävä niihin konkreettisia vastauksia ja jotkut näistä vastauksista eivät ole täysin relevantteja niiden suhteen, mm, tai ei, ei liity selkeästi siihen, että kenet määritellään pienviljelijäksi tai jotakin sellaista. No varmaankaan vauva ei voi olla pienviljelijä. Tähänkin kysymykseen varmaan löytyy vastauksia. Mutta sitten on hankeampiakin, hankalampiakin kysymyksiä. Eli onko olemassa vaikkapa yhteistä määritelmää aktiiviselle viljelijälle? Otetaanko siinä huomioon pinta-ala? vai, vai mi, minkä tekijöiden perusteella se määritetään. Eli on löydettävä asianmukainen tasapaino näiden asioiden välillä. On tarjottava lisätukea pienviljelijöille, mutta toisaalta sitten täytyy ottaa huomioon myöskin luonnonmukaisen eh, viljelyn tarvitsemat tuki. Ja YMP tulee heijastelemaan juuri näitä uusia prioriteetteja ja myöskin sitä monimutkaisuutta, mikä sen sisältyy. No sitten keskittyisin hieman myöskin hintojen vaihtelevuuteen ja markkinoiden hallintaan. Markkinoiden hallinta on hyvin yleisluontoinen termi. Sitä käytetään hyvin spesifeissä tilanteissa. Nyt uudessa tilanteessa maatila, maataloudessa tänä päivänä maataloustuotteiden output-hinnat ovat hyvin korkeat historiallisesti, ja ne ovat sitä edelleenkin, eli ulosmyyntihinnat. Ja markkinainterventiot voivat olla tietyssä roolissa siinä, mutta vain tällaisena turvaverkkona. Me olemme nähneet, kuinka arvokkaita ne ovat olleet esimerkiksi maitokriisin yhteydessä, mutta niitä ei voi käyttää samalla tavalla kuin aina historiallisesti on totuttu käyttämään, koska me emme halua, että tämä jatkuu loputtomiin. Meidän täytyy keskittyä siihen uuteen elementtiin, joka on olennaista maatalousmarkkinoilla, eli hintojen ja tulojen vaihtelevuus. Ja tämä tuokin esiin aivan uusia kysymyksiä, ja vaati, jotka vaativat erilaisia vastauksia ja eri toimenpideyhdistelmiä ja analyysissamme me esittelemme niitä sitten tarkemmin. Nimittäin ei, ei ole niin, että joka jäsenvaltiolla ja joka alalla voidaan ö, käyttää samaa vastausta näihin hankaliin kysymyksiin. Ja haluaisin puheenjohtaja päättää puheenvuoroni tähän, mutta haluaisin luvata vielä teille, että siinä vaiheessa kun vaikutusarviointia valmistellaan, joka täytyy siis saada valmiiksi ennen lainsäädäntöehdotusta, siinä tarjotaan kaikki se lisätieto, jota, joka on välttämätöntä sen analyysin suorittamiseksi, minkä me teemme ja minkä te teette myös. Ja tässä nyt sitä odotellessa olen vielä valmis vastaamaan mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin. Kiitoksia. Direttore Tassos, credo che... Kiitos. Uskoakseni toden totta, meillä on, meidän on syytä harjoittaa tiivistä yhteistyötä ja asetettu työryhmä johon kuuluu esittelijä Alberta Desse ja, ja niin ikään myöskin varjoesittelijät kuuluvat kyseiseen työryhmään. He tulevat toimimaan yhteistyössä, tiivissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja pyrimme nopeuttamaan asioiden etenemistä, jotta Euroopan komission ehdotus saisi mahdollisimman paljon huomiota ja, ja tutkiskelisimme sitä tarkkaan ja sen jälkeen siirrymme äänestämään. Mutta äh, niin kuin sanottu, mm, tämä asian käsittely on nyt saatu päätökseen. Jos herra Des olisi saanut tai pystynyt jäämään paikalle, hän olisi voinut vielä viimeisen loppupuheenvuoron pitää, mutta koska näin ei ole, me voimme nyt lopettaa tämän asian käsittelyn ja pidämme ihan minimaalisen tauon. Lähdemme nimittäin seuraavaksi käsittelemään Joshua Lyonin kohtaa, esitysyhtään seuraavaa kohtaa, jossa kyse on direktiivin muuttamisesta. Odottelemme myös, että oikeusasiantuntijat saapuvat paikalle.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 Jean-François Maquignon.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 Iniziamo. Aloitetaan sitten. Istuutukaa paikoillenne. Possiamo iniziare? Voitaisiinko aloitella? Ultimo punto Viimeinen esityslistan kohta on kymmenen direktiivin 2001 kautta 18 EY. Olkaapa hyvä ja istukaa alas. Modifica niin, direktiivin muuttaminen siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan. Ensimmäisen ajatusten vaihdon jälkeen tästä visaisesta kysymyksestä, joka käytiin siis lokakuun lopulla, on tullut esiin, sen jälkeen on tullut esiin uusia asioita. Maatalous- ja ympäristöministerit ovat reagoineet negatiivisesti ja myöskin neuvoston oikeudellinen yksikkö on kritisoinut vahvasti komission ehdotusta. Meillä on täällä tänään kaksi oikeudellisen yksikön, parlamentin oikeudellisen yksikön edustajaa, rouva Maria Gomez Leal ja rouva Joanna Anjastopupulos, jotka esittelevät meidän juristiemme analyysin aiheesta. Ja sen jälkeen minä sitten esitän joitakin kysymyksiä George Lyonille, joka ei nyt päässyt paikalle niin, että saataisiin joitakin eh, vastauksia valmistelijamme tai esittelijämme kysymykseen, kysymyksiin, joten annan nyt heti sitten puheenvuoron parlamentin oikeudellisille edustajille ja pyydämme heitä vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja lyhyesti näihin esitettyihin eh, perusteluihin. Maria Gomes ensin. Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen saanut kopion selvityksestäni ja pyynnöstänne, joka tuli siis teiltä ja ympäristövaliokunnalta. Tulette saamaan vielä tyhjentämään vastauksen kirjallisena, mutta nyt muutama suullinen selvitys. Kyse oli siis oikeudesta perustasta ja sitä ympäristövaliokunta peräsi meiltä. Kysy oli siis muuntogeenin päätöksestä ja direktiivistä 2001-18 ja mahdollisista riskeistä ihmisille ja ympäristölle. Ja, ja kyse oli siis harmonisoidun menettelyn kautta hyväksytystä muuntogeenistä kasvista ja niiden viljelystä ja mahdollisuudesta kieltää ne. Toisin sanoen Kyse loppujen lopuksi oli vapaasti markkinoilla liikkuvista elintarvikkeista. Oikeudellinen perusta tässä yhteydessä oli 114 sisämarkkina-artikla oikeuden käytön mukaisesti oikeudellisen perustan on oltava luonnollisesti tekstiä vastaava. Komissio ehdottaakin nyt direktiivin muutosta sillä tavoin, että otetaan mukaan uusi artikla, joka sisällytettäisiin tämän hetkisiin oleviin puitteisiin. Tämä muutosehdotus sinänsä sopii yleisiin puitteisiin eikä sinänsä muuta niitä radikaalisti, joten meidän käsittääksemme juridisesti tämän toteuttaminen ei ole mahdotonta ja silloin voitaisiin käyttää olemassa olevaa oikeudellista perustaa. Tämä on siis meidän kantamme. Me tiedämme kuitenkin myöskin sen, että tämä uusi komissioehdotus ja sen sisältämä uusi artikla toisi mukana tilanteen, joka edellyttäisi jäsenmaiden tiukennettuja säädöksiä niissä tapauksissa, kun muuntogeenisten kasvien viljely on jo myönnetty lupa. Ja tämä tietysti perustamissopimusten mukaisesti. Me selvitämme sen, että lause, jossa todetaan, että tämän on tapahduttava perustussopimusten mukaisesti, on tietenkin pakollinen. Nyt on siis kysymys rajoittavista toimista sisämarkkinoilla ja sitä on aina tulkittava restriktiivisesti, eikä siis enää laajasti, niin kuin jäsenmässä on nyt tapahtunut. Tämä asia otettiin esiin ei pelkästään taloudellisista syistä, vaan yleishyödyllisistä syistä ja oikeuskäytäntö on aika tiukka tässä yhteydessä, nimittäin jos kyse on yleisesti yleishyödyllisestä kysymyksestä ja sisämarkkinoista on tämä suhde määriteltävä ja todettava myöskin riittävät syyt, jotta tällainen muutos voitaisiin tehdä. Selvä on, ettei määriteltyjä rajoja voida ylittää ja tämä taas edellyttää omasta puolestaan olosuhteiden arviointia ja sitä, ettei missään tapauksessa tehdä päätöstä, joka olisi yleisten etujen vastaista. Jäsenmaat siis soveltavat tätä sääntöä, mutta samalla niiden on myöskin toimittava yleissääntöjen puitteissa, jotka perustamissopimus määrittelee. Toisin sanoen, mitään lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevaa seikkaa ei liity tähän oikeudelliseen perustaan. Sen sijaan on mietittävä sitä, mikä olisi käytännön etu siitä, että tätä muutosta suositettaisiin minun Mielestäni komission oikeudellinen yksikkö on paras taho antamaan tästä lisäselvitystä ja takamaan sen, että artikla myöskin käytännössä toimii. Meillä on myöskin suositus tästä ja, ja luonnollisesti on pidetty huoli siitä, että se on GATT-sopimusten ja VTO-sopimusten mukainen. Tässä selvitys, jonka voimme tässä vaiheessa antaa, ja, ja luonnollisesti vastaamme mieluusti myöskin lisää kysymyksiä. Minä sanoisin, että jos oikeudelliselle yksikölle sopii, ja koska varmasti nämä kysymykset vaativat teidän vastaustanne, niin minä lukisin nämä kysymykset nyt teille. Ja sitten vastauksenne voi sisältää jo näihin kysymyksiin vastaukset. E poi naturalmente ja sitten tietenkin meillä on keskustelu vielä jäljellä. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Tietenkin voi myöskin eh, komission edustaja voi vastata. Ensimmäinen kysymys siis. Tällainen ehdotus, onko se sellainen, että se on välttämätön ottaen huomioon komission suositukset koskien rinnakkaiseloa, joka antaa mahdoll- laajat mahdollisuudet jäsenvaltioille rajoittaa GMO-kasvien viljelyä tietyillä alueilla joustavuusregiimin myötä tämän rinnakkaiselon periaatteen puitteissa. Ja komission toist, toistuvat uudelleen laadinta tar, ta, toiveet komissiolla on ollut tämän asian suhteen. Ja viittaa tässä 27a-artiklaan. Sen tarkoituksena on tehdä rinnakkaiselonormit pakollisiksi jäsenvaltioille lisää joustavuuden aikaansaamiseksi. Toinen kysymys. Ottaen huomioon, että lukuisat kansalliset hallitukset, jotka muodostavat suuren vähemmistön neuvostossa, pyrkii torjumaan tällaiset ehdotukset, niin kannattaako vielä jatkaa työtämme vai meneekö meillä tässä vain aikaa hukkaan? Ottaen huomioon nyt sen, mitä tuossa esittelemme sanoin. Ja kolmas kysymys. Miten Euroopan parlamentti voi muuttaa ehdotusta ottaen huomioon, että oikeudellisen yksikön sekä komissiosta että neuvostosta että parlamentista katsovat artikla 114 oikeudelliseksi perustaksi ja että nämä ajatukset ovat keskenään kovasti ristiriidassa. Neljäs kysymys. Mistä syystä komissio ei ole samaa mieltä neuvoston kanssa siitä työstä, mitä ad hoc-työryhmä tekee GMO-kasvin suhteen? niistä mahdollisista syistä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat rajoittaa mahdollisesti viljelyalueillaan. Ja parlamentti on yhteislainsäädäntäjänä ja sen täytyy päästä mukaan tällaisen kehityskulun laatimiseen niin, että se voi muodostaa tietoisemman mielipiteen tästä kysymyksestä. On selvää, että jäsenvaltioiden liikkumavara koskien rajoittavia määräyksiä GMO-viljelyyn on aika pieni. Eikö, ei vaikuta riittävän, riittäviltä, mitä vaikuttaa tai perustelut näille rajoituksille eivät vaikuta meistä riittäviltä. Ja viimeiseksi vielä mahdollinen konflikti VTO-sääntöjen kanssa jäsenvaltioiden suhteessa jäsenvaltioiden toimenpiteisiin. Eli kuinka voitaisiin saada selvyys tähän asiaan? Komissio, aikooko komissio toimittaa jäsenvaltioille suuntaviivoja sen suuntaisesti, mitä monet hallitukset ovat neuvostossa pyytäneet? Viimeaikaiset oikeudelliset lausunnot ja VTOn ilmaisemat huolenaiheet saavat aikaan sen, että vaikuttaa aika hankalalta jäsenvaltioiden ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä ilman perusteita, jotka eivät ole tieteellisiä luonteiltaan. Eikö näin ole? Ja sitten vielä kaksi kysymystä. Kun jäsenvaltio joutuu vastaamaan riitautuskysymykseen, joka tulee VTOlta, omien kansallisten toimenpiteittensä perustelemiseksi, niin missä vaiheessa, millä ehdoilla komissio on vastuussa kyseisen jäsenvaltion puolustamisesta VTOn suuntaan? Ja viimeinen kysymys. Onko komissio vastannut neuvoston oikeudelliseen kantaan ja aikooko komissio vastata myöskin parlamentin oikeudelliseen kantaan? Ja tämä viimeinen kysymys voitaneen ratkaista tässä kokouksessa tänään. Eli George Lyon oli esittänyt nämä kysymykset, ja minä luin ne tässä nyt teille pikaisesti. Ja nyt sitten tietenkin annetaan puheenvuoro myöskin komission edustajalle, ja sanoisin, että voimmekin aloittaa komissiosta. Ja sen jälkeen tietenkin vielä parlamentin oikeudellisen yksikön edustajilla on puheenvuoro. Monsieur Pudeli, allez la parola. Herra Pudeli. President. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin jo ennakkoon todeta, että olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausuntoon. Ei ole mikään salaisuus kenellekään, että neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto on jo luettu varsin tarkkaavaisesti ja että kiinnostuksella odottelemme Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa. Noin karkeasti ottaen viittaan Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kanta vahvistaa meidän kantamme, siis Euroopan komission oikeudellisen yksikön kannan, ja olemme varsin tyytyväisiä. Vastatakseni herra Laajanen viimeisen kysymykseen, itse asiassa mitään virallista vastausta ei ollut määrä antaa, mutta en tiedä, josko tämä suullinen vastaus voi teitä tyydyttää. Mutta joka tapauksessa voimme vahvistaa sen, että teidän edustajienne oikeusyksikön edustajan lukema lausunto on täysin tyydyttävä meille. Me kirjaamme tämän ylös, emmekä tiedä, jos haluatte, haluatteko nyt todella kirjallisen virallisen vastauksen vai riittääkö tämä, tämä suullinen kannanotto. Mutta teidän kantanne siis lausunnon muodossa tyydyttää meitä. Sitten muihin kysymyksiin. Onko tämä ylipäätään äh, tarpeellinen ehdotus? Kyllä. Meidän vastauksemme on äh, kyllä, koska niin kuin tiedätte, että aikaisemmassa tämänhetkisessä järjestelmässä kuusi äh, jäsenmaata otti käyttöönsä suojalausekkeen, joka oli ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa. Ja neuvoston tasolla pyrimme kiistämään nämä suojalausekkeet ja neuvosto taas joka kerta pyörsinne, joten olimme kaostilassa suorastaan ja oikeudellisesti asiaa tarkastellen. Emme kuitenkaan halunneet lähteä tuomitsemaan jäsenmaita ja puheenjohtaja Barroso halusi selvittää asian tämän 13.7. julkaistun paketin myötä. Joten jotta tämä jäsenmaiden päätös joko viljelyn kieltämisestä tai myöntämisestä, luvan myöntämisestä oli saatava järjestyksen. Kyse oli artiklasta 26b-direktiivistä ja näin päädyttiin siihen, että kukin päättää sitä itse. Herra Lajanen, viimeinen äh, kysymys. Äh, vähemmistön äh, jumiuttamismahdollisuudet neuvostossa. No, kannattaako siis haskata aikaa vai ei? No, minä en pysty tähän vastaamaan, mutta totta on, että tällä hetkellä neuvostossa on käyty keskusteluja sekä ympäristö- että maatalousneuvostoissa. Vastaukset eivät aina vastaa toisiaan, mutta ympäristöneuvoston kokouksessa on käynyt ilmi, että – pieni äh, maiden vähemmistö vastustaa tiukasti tätä ja osa jäsenmaista, noin puolet, äh, äh, olivat aika myönteisiä ja loput taas odottivat neuvoston kantaa, joka oli melko kielteinen suhteessa komission kantaan, ja kysehän oli siis kannanotosta oikeudellisen perusta. Ja Euroopan parlamentin kantaa myöskin odotettiin. Näitä kolme oikeudellista kannanottoa siis odotettiin, nyt ne ovat olemassa. Emmekä suhtaudu siis tältä pohjalta asiaan mitenkään kielteisesti, pessimistisesti, mutta se, että onko tämä ajan haaskamista, niin, niin sitä me emme voi päättää, vaan Euroopan parlamentti päättäkö sen itse. Komissaari Dali toivoo todella syvällistä keskustelua asiasta, tästä ehdotuksesta. Ja niin kuin juuri kuulimme oikeudelliselta yksiköltä myöhemmin vuonna 2012 tulla joka tapauksessa käynnistämään laaja keskustelu muuntogeenikysymyksestä, eli kokonaispaketista. Me toivomme nyt että keskustelua käytäisiin nimenomaan näistä jäsenmaiden myöntämistä muuntogeenikasvien viljelyluvista. Nyt kun oikeudellisten yksiköiden kannat eivät ole samalla linjalla, niin kuin äsken kysymyksessä kysyitte, minä siihen voi ottaa kantaa. Seuraava kysymys. Minkälaista merkitystä komissio asettaa muille argumenteille, joita jäsenmaat ovat esittäneet. En usko, että mitään varsinaista vastustusta on olemassa. Niin kuin tiedätte, oikeudellinen yksikkönne perustaa kantansa enemmänkin julkisen etuun ja, ja moraalikysymyksiin. Päätökset siitä, että että viljelyslupaa ei anneta, voidaan voi, voi perustua esimerkiksi sosiaalisiin, kulttuurisiin tai perinteisiin argumentteihin. Valvontaa kuitenkin täytyy suorittaa. Se, että halutaan taata tasapuoliset maanviljelysolosuhteet sekä perinteellisille että luomuviljelijöille – muuntogeenialalla. Ja se, että halutaanko luomuviljelyä suosia, nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita on nyt syytä tutkia lisää, koska tämä on kokonaan uusi oikeudellinen asia, jota tuomioistuimet joutuvat tutkimaan. Emme me voi käyttää mistä tahansa otettuja perusteluja näille näistä asioista puhuttaessa. Jos esimerkiksi nyt tällaiset yleisen edun perusteet ovat käytössä, on vaikea viedä asiaa siltä pohjalta yhteisötuomioistuimeen. Jokainenhan tämä nyt ymmärtää, mutta muilta osin olemme pitkälti samoilla linjoilla teidän kanssanne tässä asiassa. Viides kysymys liittyy riitatapauksiin VTOn kanssa. Meillä on oma ehdotuksemme ja jäsenmaat tulevat tekemään päätöksen. Uskon, että että nämä kaikki ovat kuitenkin yhteensopivia VTOn sääntöjen kanssa, mutta selvä on, että ei kukaan pysty, emmekä me ainakaan pysty takaamaan millekään jäsenmalle sitä. Siis nyt puhun Euroopan unionin ulkopuolisista maista, VTOn jäsenmaista, jos ne lähtevät ottamaan käyttöön tiettyjä toimia, niin me voi taata, että, että tämä olisi riittävä tae se, että maissin on annettu tiettyjä suojalausekkeita käyttöön ja VTOssa on taas syntynyt siitä ongelma, on tietysti asia erikseen. Meidän mielestämme näiden perustelujen on oltava hyvin pohjattuja ja niiden on oltava yhteensopivia kaikkien VTO-sääntöjen ja säädöksien kanssa. Ja selvää on, että vastaus kuudenteen kysymykseen on tämä. Jos VTO hyökkää Euroopan unionin maata vastaan kolmannen maan käynnistämänä sääntöjen rikkomisesta, niin silloin kyseinen jäsenmaa joutuu puolustamaan itseään. Komissaari Dali on kuitenkin julkisesti sitoutunut tukemaan jäsenmaata, jos tällaiseen puolustuskamppailuun täytyy ryhtyä kolmatta maata vastaan. Tässä puheenjohtaja lyhykäiset vastaukset näihin seitsemään kysymykseen, jotka herra Lajon on laatinut. Ikävä, että hän on tänään pois, koska keskustelu olisi ollut todella kiintoisa, jos hän olisi ollut läsnä. Siamo Illa Komissione per... Kiitoksia ja Kiitoksia komissiolle vastauksista ja sitten sanoisin, että voitaisiin avata keskustelu, mutta tietenkin jos oikeudellinen yksikkö haluaa käyttää puheenvuoron, niin voi pyytää sitä milloin tahansa. Aloitetaan, aloitetaan Stefan Leffollista. Minäkin olisin toivonut, että George Lyon olisi jäänyt lumevangiksi. Hän on tehnyt valtavan hienoa työtä ja on, on hyvä ystävä mutta huolimatta tästä kaikesta äh, kysymykset jäävät vielä vaille vastauksia. Äsken sain kuulla selvitystä korkean tason äh, oikeudellista keskustelua ja, ja viittaukset äh, olivat ikään kuin juristien heittoja laidasta laitaan. Se menivät poliitikon poliittisen kentän ulkopuolelle, mutta mainittu VTO kysymys ei suinkaan ole pelkästään sääntöjä koskeva kysymys, vaan, vaan kokonaisia käsitteitä koskeva kysymys. Eli siis lähestymistapaan liittyvä kysymyksen asettelu. Mutta nyt sitä asiaa. Minun mielestäni meidän on mietittävä nyt sitä, miksi joku jäsenvaltio voi kieltää muuntogenisten siementen käytön ja, ja pyörtää siihen liittyvän kanteen esittämisoikeusinstanssiin. Tämän päivän oikeudellisen perustan mukaisesti tällainen luvan myöntäminen tai myöntämättä jättäminen ei voi liittyä terveyskysymyksiin eikä ympäristökysymyksiin. Sitä voidaan perustella taloudellisin ja sosiaalisin argumentein, jotka voivat siis joskus tietysti olla strategisia, varsinkin jos ajattelee luomuviljelyä. Mutta se, mitä te äsken totesitte, niin miksi, miksei tätä voida tarkentaa ja, ja, ja suhtautua asiaan myönteisemmin. Sinänsä kyllä mielestäni teidän antamanne vastaus on aika, aika hyvä. Esimerkiksi luomuviljelyn kannustaminen äh, tässä muuntogeenikysymyksessä on hyvä, jos oikein ymmärsin. Miksi pitäisi siis äh, lähteä kieltämään äh, käyttöä, jos se kannustaa luomuviljelyyn? Minun mielestäni kuitenkin asia ydin lopulta tässä keskustelussa ei perustu siihen, että hylkäisi tai kiistäisi muuntogeenisten kasvien käytön. On vaan mietittävä sitä, minkälainen tasapaino voidaan saada aikaiseksi muiden, muiden viljelytyyppien kanssa. Ja, ja, ja tämä kaikki tietysti myöskin suhteessa muiden maiden viljelytoimintaan mehän tietysti haluamme taata kuluttajan terveyden, se on kaiken A ja O, eli sitä on suojeltavaa. Emme me voi ajatella lainsäädäntöä pelkästään siltä kannalta, että pelkästään ei-muuntogeeniset kasvit saavat taakse täyden suojan. miksei voida aivan selkeäsanaisesti antaa ehdotuksia. Äsken implisiittisesti annatte ymmärtää, että taustalta voidaan löytää sosiaalisia tai taloudellisia argumentteja. Mielestäni voisitte paljon selkeästi tämän asian kyllä muotoilla ja juridisestikin se varmaan olisi pitävä. Mulțumesc, Stefan. Are cuvântul domnul Egniu. Sitten herra Evi. Thanks very much. Kiitoksia paljon. Tämä on eriskummallinen tilanne, kun niin monet tunteet nousevat tässä pintaan. Minulla olisi yksi kysymys nyt lakimiehelle. Miksi nyt yhtäkkiä VTO lähtee mukaan tähän perusteluun? Siksikö vain, että tässä viitataan jäsenvaltioihin? Totta kai VTO pitäisi olla mukana siksi, että GMO-tuotteita rajoitetaan EU-ssa. Esimerkiksi Espanja rajoittaa tietyn viljelyä. Eli miksi tällainen ero nyt tässä on? Miksi yhtäkkiä VTO tulee mukaan nyt vai juuri tällä hetkellä? Liittyykö se siihen vain, että kun jäsenvaltiot tekevät näitä päätöksiä? Se, mitä komissio puhui tässä siitä, että jäsenvaltiot voivat viitata esimerkiksi kulttuurisiin eh, syihin tai luomun suosintaan tai muihin syihin, millä jäsenvaltiot eh, perustelevat GMO-kasvien viljelyn kieltämistä. Minun mielestä tässä nyt on sekoitettu puurot ja vellit keskenään. Yhtä, toisaalta meillä on sitten taas Greenpeace, joka lobbasi alun alkaen eh, GMOta vastaan. Ja he ovat nyt jakautuneet eri riveihin. Me olemme nähneet Greenpeacein vanhempia, eh, vanhoja aktivisteja UK-televisiossa ja, sanovat, ja he sanovat, että me olimme aivan väärässä GMO-asioissa. Mietinpä vain, että kuinka kauan tämä vastustus vielä jatkuu. Eli me voimme olla tulevan, muutamana tulevais, tulevana vuotena sellaisessa tilanteessa, että julkinen vastustus häipyy. Ja Steveniltä haluaisin kysyä muutaman kysymyksen. Hän puhuu laadusta. Mikä on parempi laatuista, orgaaninen äh, peruna, joka on ruton tuhoama, täysin musta, vaiko GMO-peruna, jo, jolta tämä geenimuuntelu, jota geenimuuntelu suojaa rutolta ja joka on siksi syötävää? Eh, ky- kyllä sitä on ihan syötäviäkin luomuperunoita. Minun mielestäni teidän olisi nyt syötä hieman päivittää omia tietojanne. continuare, Donna McGuinness. No niin, sitten Ruva McGuinness, jatketaan keskustelua. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. En haluaisi nyt tässä heittää hiekkaa rattaisiin, mutta sanoisin, että perinteinen maatalous hallitsee markkinoita ja olen huolissani tästä polarisoituneesta keskustelusta, jossa väitellään siitä, kumpi puoli on nyt oikeassa ja laatu on subjektiivinen termi. Meillä on maa, jossa 1845 peruna nälänhädän seurauksena kuoli hirvittävä määrä ihmisiä, niin täytyy sanoa, että jos meillä olisi GMO-peruna, joka auttaisi meitä välttämään sitä, että joudumme ruiskuttamaan perunaruttoa vastaan perunoita, niin ehkä voisimme käyttää tätä GMO-tuotetta, mutta keskustelu käydään sekä poliittisella että tunnetasolla. Euroopassahan käytetään esimerkiksi GMO-soijaa eläinrehuissa, joten en nyt oikein pidä näistä tunnepitoisista kommenteista liittyen muuntogeenisiin organismeihin. No mitä tulee sitten oikeudellisiin perusteisiin, ehkä on liian myöhäinen ilta, mutta ne minua hieman hämmentävät. En tiedä, onko tämä liian varhainen vaihe käydä keskustelua, koska neuvosto on, huol- neuvosto on huolissaan myös tämän direktiivin kohtalosta. toisaalta ymmärrän hyvin, miksi komissio päättikin nyt tehdä ehdotuksen asian suhteen. Joillekin jäsenvaltioille Tämä on ongelma, koska ne eivät halua kasvattaa geenimuunneltuja tuotteita, mutta toisaalta äh, nämä rinnakkaiselosäännöt ovat sellaisia, että niiden myötä on mahdollista harjoittaa erilaista maataloutta ja voimme osoittaa niiden myötä myöskin etuja sekä kuluttajille että viljelijöille. Ensin he ovat, tulevat tietoisemmiksi geenimuunnelluista tuotteista ja sitten eh, vähitellen hyväksyvät ne yhä paremmin heti kun päästään oikeudellisista esteistä eroon. Sisämarkkinoiden suhteen tilanne on se, että jos sallimme jäsenvaltioiden valita vapaasti, niin saammeko aikaan sen, että markkinat ikään kuin hajoavat. YMP-uudistuksen suhteen minun mielestä sallitaan yhä enemmän jäsenvaltioille joustavuutta ja siitä täytyy olla tietoinen, kun uutta YMPtä muotoillaan. Kiitoksia. Minulla on vain pieni huomautus, kun kuulen, että on myös sosiaalikulttuurillisia perusteluja juridisille päätöksille, koska tämä voi yhteiskunnallisesti katsottuna muuttua nopeasti ja meidän täytyy sitten taas muuttaa näitä kantoja sen mukaan, mikä on mainstream yhteiskunnassa, koska yhteiskuntahan muuttaa nopeasti mielipiteitään, kuten juuri nyt on käynyt katolisen kirkon tieteellisessä komissiossa, joka sanoo, että on myönteisiä ja kielteisiä näkökohtia tässä. Ja jos juridisesti tässä nyt eh, perustellaan, niin minusta tämä on eh, kriittinen juttu. Mulțumesc și pentru că nu sunt alte... Kiitos. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron komissiolle, jos haluatte kommentoida näitä esitettyjä kysymyksiä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Joitakin kysymyksiä ja, ja paljon kommentteja esitettiin herra Follin äh, kysymykseen nyt äh, vastatakseni. Herra Barroso omassa vuonna 2009 syyskuussa esittämänsä, ää, esittämässään ää, paketissa puhui ää, viljelyn vapaudesta. Ja se osoitettiin nimenomaan maille siinä mielessä, että jos ne eivät halua viljellä, niin ne voivat sellaisen päätöksen tehdä, eikä siis käänteisesti. Sen jälkeen tieteellinen tutkimuslaito EFSA taas teki omat päätöksensä muuntogeeniviljelystä, jonka mukaan todettiin, että ei pidä harjoittaa viljelyä, joka on riskitekijä eläimille, maaperälle tai ihmisille. Tietysti tuki asiaa. Toisaalta siis kuitenkin voidaan että sanoa, että tieteellisesti ottaen muuntogeeni viljely ei ole riski. Jos joku haluaa harjoittaa muuntogeenistä viljelyä, se on jäsenmaan tai alueen oma valinta. Eli kieltoa ei siis pidä soveltaa edes kokonaisiin jäsenvaltioihin kerralla, vaan myöskin alueisiin, jos näin halutaan. Se oli osoitus siitä, että eh, lopulta kuitenkin tieteelliset piirit ja tiedemaailma eh, omaa tässä viimeisen sanan. Jos eh, tiedepiiristä taas saadaan selvä kannanotto, jonka puitteissa todetaan, että muutogeeniviljely on riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai muutoin, niin, niin, niin silloin tietysti se kielletään. Mitä taas tulee siementen vapaateen liikkuvuuteen, niin kysehän on lopulta siitä, että kielto ei koske kaupanpitoa, vaan siementen käyttöä, siementen istuttamista, itse viljelyä. Joten kaikki tämä on osoitus uudesta strategisesta lähtöä kohdasta ja strategiasta ylipäätään. Se, miten kukin jäsenmaa haluaa perustella kieltoa, se on lopulta niiden vastuu. 13.7. annettiin uusi selvitys ja, ja ohjeet siitä, miten ja normaaliviljely voivat toimia samanaikaisesti normaalin perinteisen viljelyn tai luomuviljelyn puitteissa, niin, niin siinä uusissa ohjeistoissa annettiin paljon enemmän liikkumavaraa eh, jäsenmaille kuin mitä aikaisemmin. Eli liikkumavara on paljon eh, kattavampi. Jäsenmailla on tällä tavoin eh, entistä suuremmat mahdollisuudet käyttää tekstiä hyväkseen, jos ne haluavat näin toimia. Sama koskee myöskin saastutuskynnyskysymystä. Se on myöskin tärkeä asia. Herra Anju kysyi VT-osuutta tässä keskustelussa. Se on tärkeä osa keskustelua siksi, että jos kielto otetaan käyttöön ja se ei perustu tieteellisiin argumentteihin, niin, niin silloin kauppa pääosasto luonnollisesti huolestuu eh, siitä, josko mahdolliset eh, kieltotoimet eh, aiheuttavat ongelmatilanteen kauppakumppaneittemme kanssa. Ja esimerkiksi VTOn paneelissa lähdetään hyökkäämään meitä vastaan. Ja usein Euroopan komission kannanotot ja jäsenmaiden kannanotot joutuvat ongelmiin, niin kuin nyt hormonilihan yhteydessä kävi. Kuitenkin Euroopan unioni päätti pitää kiinni hormonilihatuotantokielosta. Ja jos tähän päädytään, se johtaa tilanteeseen, jossa joudutaan maksamaan raskaita korvausmaksuja VTOlle tai Yhdysvalloille. Toisin sanoen tämän kaiken tarkoituksena on estää se, että että jäsenmaat joutuvat ongelmiin kolmansien maiden kanssa. Tässä lyhykäisesti nyt vastaukset näihin esitettyihin kysymyksiin. de Kiitokset komissiolle näistä vastauksista. Tämä vuoropuhelu saatiin nyt loppuun käsitellyksi ja nyt vielä muistutus seuraavasta kokouksesta, joulukuun kokous ja sen jälkeen 26. tammikuuta seuraava kokous aamulla kello 9. Tämä kokous päättyy tähän. Kiitos kaikille läsnäolosta. Näkemiin.